Well, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, aloitetaan tämä kokous. Esityslista on teille jaettu. Mikä teillä on mitään huomautuksia siihen, niin kertokaa. Mikäli ei huomautuksia tule, se katsotaan hyväksytyksi. Esityslista on hyväksytty. Kuten te tiedätte, tänään ulkoasiain neuvosto kokoontui keskustelemaan Ukrainasta sen jälkeen, kun Krimille järjestettiin kansanäänestys. Neuvoston johtopäätökset on nyt saatu. Tärkeimpänä johtopäätösten joukossa on se, että mikäli tulosta ei saada aikaan, te tiedätte, että tarjous oli esitetty, mikäli tulosta ei saada aikaan, neuvosto päättää ottaa käyttöön lisää toimenpiteitä, mukaan luettuna matkustusrajoituksia, varojen jäädyttämistä niiden henkilöiden kohdalta, jotka ovat puuttuneet Ukrainan alueellisen koskemattomuuteen, riippumattomuuteen. Kolme sivuiset johtopäätökset tullaan teille jakamaan niin, että saatte ne nähdäksenne. Kenties huomispäivänä meillä on vielä tilaisuus keskustella tarkemmin johtopäätöksistä, mikäli onnistumme kutsumaan herää Vimoon paikalle keskustelua varten. 20. ja 21. tammikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat on jaettu. Eli mitään huomautuksia ole, ne katsotaan hyväksytyiksi. Sitten ensimmäiseen varsinaiseen asiaan. Kyse on kuulemisesta, joka liittyy EUn toimiin Venäjän itäisen kumppanuuden maihin soveltaman ulko- ja kauppapolitiikan suhteen. Toivotan nyt tervetulleeksi kollegamme herra Valensan, joka edustaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Hän on täällä mukana kokouksessamme. Me tulemme keskustelemaan aiheesta, joka liittyy Krimiin. Jo ennen Krimin tilanteen kehittämistä tämä asia oli riittävän huolestuttavaa, että se piti laittaa esityslistalle lähinnä Venäjän toimet suhteessa itäisen kumppanuuden maihin kauppa- ja taloussuhteiden ollessa kyseessä on aiheena. Meidän täytyy ottaa kantaa tähän kysymykseen. Nyt kaikki nähdään sitä taustaa vasten, joka muodostuu eilisen kansanäänestyksen jäljiltä. Meidän täytyy reagoida tähän tilanteeseen. Meillä on neljä asiantuntijaa paikalla kuulemisessa. Ensinnäkin tohtori Valchukko. Hän on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen keskuksesta Birminghamin yliopistosta. Tohtori Cassier puolestaan on Brysselin kansainvälisen tutkimuksen laitoksesta. Hän edustaa myöskin Kentin yliopistoa. Herra Vigan on ulkosuhdehallinnosta ja herra Balash puolestaan komissiosta kauppa-asioista vastaavalta pääosastolta. Nyt pyytäisin, että kollega herra Valesa, Valesa käyttää puheenvuoron. To uh, today's uh, joint hearing. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukava osallistua tähän yhteiseen kuulemiseen, koska niin kuin te sanoitte, nyt on ihan oikea järjestääkin tällainen kuuleminen Euroopan parlamentissa. Heti alusta lähtien itäinen kumppanuus vuonna 2008, niin siitä lähtien eurooppalaiset ovat näkeneet tämän moottorina muutokselle kolmassa, ku, kuudessa kumppanimaassa. Tämä on Venäjän mielestä ollut jonkinlainen uhka tai vieläkin pahempaa. Se on nähty kilpailijan, mitä tulee sen omiin hankkeisiin, kuten Euraasian tulliunioni. Venäjä ei halunnut olla osana tätä kumppanuutta tietenkään, mutta vielä kaiken lisäksi se ei halunnut antaa kumppaneidensa, kuten Valko-Venäjän, osallistua myöskään. Kun kumppanuus kasvoi tavoitteeltaan ja se muutti tilannetta, niin olemme nähneet viime kuukausina, miten venäläisiä toimia on tullut yhä enemmän jo tarkoituksena vakuuttaa näitä itäisen kumppanuuden maita siitä, että luopuisivat tästä kumppanuudesta ja assosiaatiosopimuksista ja puoltaisivat Venäjän myönteistä politiikkaa ja jopa liittyisivät tähän Euraasian tulliunioniin. Tämä alkoi perusteettomina kauparajoituksina Ukrainaa Moldovaa vastaan viime kesästä jatkoi poliittinen painostus Georgiaan, Armenian suuntaan, mitä tulee niiden turvallisuuskysymyksiin, ja sitten taloudellisesti painostettiin myös Ukrainaa. Tällainen pelottelu on tavallaan nyt sen jälkeen, kun Ukrainassa hallitus muuttui siihen tilanteeseen, milloin todennäköisesti Krim, Krimin liittyy Venäjä. Tämä ei varmasti vain Venäjän ja Ukrainan suhteita, vaan koko kansainvälisen ja äh, suhteet ja Euroopan turvallisuuden eri me kaikkihan olemme odottaneet jossakin määrin, että Venäjä ei antaisi Vilnan huippukoksen onnistua tai Maidanin protestoijien saada aikaan rauhanomaista demokratista muutosta äh, presidentin eroamisen jälkeen. Jotkut välineitä Venäjä käyttää saavuttaakseen tavoitteensa ja saisi itäisen kumppanuuden raiteeltaan olivat jo hyvinkin tiedossa, kun he on toimittu normaalilla tavalla. Energia hinnoilla pelattiin, painostettiin poliittisia liittolaisia naapurimaissa – luotiin turvallisuusjännitteitä ja niin edelleen muun muassa. Nämä Venäjän politiikat tähän mennessä ovat onnistuneet, mutta tähän liittyy kuitenkin joukko kysymyksiä, ja minun uskoakseni meidän pitää niitä tänään käsitellä. Minkä takia nämä maat alistuvat Venäjän painostukseen? Meidän pitää ymmärtää se seikka, että ne ovat sitoutuneet itäiseen kumppanuuteen sehän on hävinnyt todella nopeasti, että tavallaan implisiittisesti tämä antaa ymmärtää, että on tiettyjä rakenteellisia puutteita esimerkiksi ra- turvallisuuskysymyksissä ja rahoituskysymyksissä. Tässä itäisessä kumppanuudessa siis on näitä puutteita. Miten EU voi paremmin reagoida Venäjän politiikkoihin? Tarkoituksena on estää EUn omia suhteita kolmansien maiden kanssa – on tiettyjä välineitä, joita voimme, joilla voimme auttaa itäisen kumppanuuden maita, ja varsin usein niitä, niitä voitaisiin käyttää useammin. Niitä voitaisiin parantaa tai suunnitella ihan uusia välineitä. Meidän pitää ottaa tämä vaihtoehto huomioon. EUn virallisissa tiedonannoissa, kun on reagoitu Venäjän mediakampanjoihin itäisen kumppanuuden maissa, uskon myös, että on opittu paljonkin viime viikkoina ja kuukausina. Selvästikin meillä on omat puutteemme tällä saralla myös. Ja lopuksi tämänhetkisessä kontekstissa, kun Venäjän on Krimin niemimaan tilanteeseen, onko EUn reaktio ollut riittävä? E, en, tämä komission ehdottama avustuspaketti Ukrainalle ja jota neuvosto tukee, se on tietysti oikean suuntaan ja näin voidaan edistää taloudellista elpymistä maassa, mutta riittääkö se vielä? Voidaanko tätä kautta vasta välittömään turvallisuusuhkaan. Nyt EU aikoo hyväksyä pakotteita, ehkä tänään kuulemme tästä vielä enemmän, mutta on epätodennäköistä, että Krim palaisi Ukrainan määräysvallan alle. Tässä on monia kysymyksiä, joihin meidän pitää vastata. Meidän pitää yrittää niihin tänään vastata, mutta uskon, että tämä kuuleminen jossa on akatemian edustaja paikalla, voi esittää moniakin ehdotuksia ja ideoita, jotta tulevaisuudessa voidaan paremmin reagoida ja estää tällaiset jännitteet. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja. Ja jos sallitte vielä, niin esittelen puhujat. Thank you very much. So now uh, we would uh, give the floor to... Kiitoksia. Annan nyt uh, puheenvuoron kaikille neljälle asiantuntijalle. Ensiksi puhuu tohtori Valchukka. Hänellä on täällä PowerPoint-esitys, joten hän voi tulla tänne eteen tätä varten. Nyt pyytäisin, että käyttäisitte kymmenisen minuuttia puheaikaa kukin, mikä on mahdollista, niin että aika jää myöskin keskustelun Tohtori Volchukka, olkaa hyvä. Thank you very much um, for the invitation. Very timely, a very timely event. And I'm going to... Kiitoksia kovasti kutsusta ja tästä kutsusta. Minä tulen puhumaan Venäjästä ja taloudesta vaikutteista. Miten Venäjä voi vaikuttaa itäisen kumppanuuden maihin ja miten se tavallaan voi kannustaa tai rangaista niitä jos ne valitsevat eurooppalaisen tien tavallaan. Niin ensinnäkin täytyy sanoa, että minä olen poli, äh, politologi ja pyydänkin anteeksi kaikilta ekonomista täällä salissa, mutta olen myös sitä mieltä, että on hyvä olla tällainen politologi tai poliittisen tieteen tutkija, koska haluan sanoa, miten Venäjä tulee käyttäytymään itäisen kumppanille vastaan. Sitä määrittelee pitkälti politiikka ja myös johtuen oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä ja miten Venäjä käyttäytyy kansainvälisenä kumppanina, niin sitä on varsin vaikea ennakoida, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tästä syntyy. Mutta poliittisena tutkijana voin luottavaisesti sanoa, että Venäjä ei vain aio, vaan on jo alkanut rangaista kumppaneita taloudellisesti kuitenkin. Tässä on erilaisia tarkoitusperiä nyt selitänkin, miten Venäjä aikoo tässä toimia ja onnistua. Tässä keskityn Georgiaan, Ukrainaan ja Moldovaan ja aloitan tästä kontekstista, koska se on erittäin merkittävä. Se, mitä meillä oli 2010 vuoteen jälkeen, neuvostoliiton jälkeen, oli varsin joustava, selektiivinen ja pehmeän oikeuden alue, jossa talousen suhteella oli merkitystä. Oli monenlaisia sopimuksia, jotkut kutsuvat tällaisiksi spagettilautaseksi. Se on noin 1500 sopimusta, monenkeskisen kahdenkeskisen sopimuksia neuvostoliiton jälkeisenä aikana. Oli myös varsin vähän delegaatio, delegoituja säädö, kysymyksiä ja varsin vähän täytäntöönpanopuolella. Oikeastaan maat pystyivät päättää kauppasuhteistaan aika joustavalla tavalla. Joten tämä oli konteksti silloin, ja nyt tämä on jo mainittukin Eurasian tulliliitto seurasi yhtenäistä talousalaa ja 2015 vuotta odotetaan, että Eurasian talousliitto muuttaisi huomattavallakin tavalla tätä kontekstia, koska siinä otetaan käyttöön kova oikeudenkäyntö syvälle taloudelliselle yhdentymiselle neuvoston jälkeisenä aikana. Nyt ehkä viittaisin siihen, mitä herra Valensa sanoi Nimittäin tavallaan mielenkiintoinen kysymys, ehkä sitä voidaan sitten keskustella myöhemmin tarkemmin, missä määrin Venäjä vastasi itäiseen kumppanuuteen tai kehitti omaa euroasialaista hankettaan reagoiden näin itäiseen kumppanuuteen. Hiukan Euraasian integraatiosta. Miksi sillä on merkitystä? Minkälainen regiimi on vallalla. Ja niin kuin jo sanoin, tämä on varsin kunnianhimoinen edistynyt hanke, joka liittyy syvään taloudelliseen yhdentymiseen, jota luonnehtii erittäin vahva asymmetria jäsenvaltioiden kesken. Poliittisesti, taloudellisesti Venäjä selkeästi hallitsee valko ja Kazakstania, mutta sitten on myös päätöksentekovalta. Oikeastaan yhdellä maalla on yksi ääni. Venäjä voidaan äänestää pois. Ja sillä on merkitystä, mitä tulee esimerkiksi tariffikysymyksiin, koska mainitsin, puhun tästä myöhemmin. Tariffit, joita Venäjä asettaa ja myös hyväksyy kolmasen maiden kohdalla, kuten Ukrainan kohdalla, ne pitää hyväksyttää Euraasian integraation yhteydessä, eikä Venäjä voi yksin yksi, yksinään tehdä. Missä määrin Kazakstan ja valko aikovat seurata Venäjän johtoasemaa, sillä on merkitystä, mutta edelleen on äärimmäisen tärkeää ja poliittisesti merkittävä tämä epädemokraattinen profilointi, joka liittyy kaikkiin Eurasian, in, in, kaikkien Eurasian integraatioon. Se on varsin vähän heikko oikeusvaltioperiaate. Siinä on paljon liikkumavaraa, mitä tulee siihen, kun keskustellaan niin Venäjästä ja valko -Venäjästä. Pitäisikö nostaa tarifeja Ukrainan kohdalla vai ei? Ja on tärkeää tarkastella vain sitä, mitä me Venäjä sanoi, vaan myös mitä valko ja Kazakstan sanovat ja miten ne tulkitsevat sitä, mitä tapahtuu itäisessä naapurustossa. Iso kysymys kansainvälisille tutkijoilla on, voiko, pystyykö Venäjä moni äh, puolisuuteen. Tähän mennessä, mitä, mitä tulee integraation syventämiseen Euraasian alueella, Venäjä yrittää olla hyvä kumppani. Olemme nähneet tämän ainakin, olin nimittäin Euraasian talouskomississa mukana ma- marraskuussa – ei ollut kyse vain venäläistä, vaan valkovenäläisetkin sanoivat, että tavallaan me olemme kaikki tässä kumppaneina, joten tähän mennessä, siis mitä tulee syventämiseen, Venäjä tavallaan yrittää toimia monenkeskisesti. Asia on ihan eri asia silloin, kun mitä tulee tähän laajentamispuoleen. Me jo tiedämme siitä, miten valko kutsuttiin tulliliittoon ja aivan erityisesti kolmas syyskuuta päätös ja miten asia tunnetaan. Näin tämä tunnetaan Armeniassa. 3.9. tehty päätös. Yksi, yksipuolisesti yhtäkkiä presidentti ilmoittaa, että Armenia liittyy tuliliittoon. Me tiedämme, että oli tällainen yksi kokous ja siellä sitten tietyn tyyppisiä perusteluita ja argumentteja. Mitä tulee siihen, että laajennettaisiin eh, integraatiota, niin tämä kaikki on Venäjän oma projekti. Ja Kazakstanille ja valko on oikeastaan mitään sanottavaa, vaikka oli mitä sitä sanoneetkaan, mitä tulee Armeniaan tai Ukrainaan joten kun ajatellaan Euraasian regimiä, silloin Venäjä on monipuolisempi kuin sen ulkopuolella. Kuitenkin jo 2011 presidentti Putin ilmaisi luottavansa siihen, että hän voi luottaa muihin jäsenvaltioihin, valko ja Katsastaniin, ja siihen, että ne, jos tarvetta on, niin ne kyllä sulkevat rajansa Ukrainan kanssa. Kazakstan ja valko suostuvat tähän, joten hän ei odottanut sitä, että ne olisivat eri linjoilla. Siis tässä tulee selväksi, että Venäjällä on joukko monenkeskisiä ja kahdenkeskisiä välineitä, joilla se voi vaikuttaa itäisiin kumppanimaihin. Ja yksi näistä on tämä viimeisin äh, pitkälle menevä, laajalle menevä vapakauppasopimus, joka mahdollistaa sen, että voidaan käyttää erityisiä suojakeinoja Tämä Venäjä on ilmoittanut, että se tulee tätä myös käyttämään. Sitten ihan lyhyesti tarkastelisin. Ainoa maa, mitä tulee uusien jäsenten houkuttelemiseen, on käytetty tällaista hurmauskampanjaa, joka puoltaa tätä integraatiota. Tässä esimerkkinä Ukraina. Meillä on moniakin argumentteja lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia taloudellisia etuja. Tämä muodostaa niin sanotun teknisen lähentymisen myös Ukraina ja Venäjän välillä, mutta on myös poliittisia argumentteja sen puolesta, että Venäjä olisi paljon vahvempi kumppani kuin EU, joten jos yhtyy Venäjään, niin kumppanimailla olisi paljon parempi tilanne. Mutta Venäjä tunnetaan myös siitä, että se ei käytä vain pehmeitä keinoja. On käytetty porkkana miljoonia euroja, joista Ukraina hyötyisi tulevan 20 vuoden aikana, mutta kyse ei ole vain porkkanasta. Me olemme nähneet, että on siirrytty keppipuolella viime aikoina ja monia keinoja on käytössä. Ensimmäinen kohta tässä on jo toteutettu itse asiassa Krimin alueella. Ja sitten muut toimenpiteet, joihin Venäjä voi ryhtyä, niitäkin toteutetaan ja tullaan toteuttamaan minun mielestäni. Ja sitten kun taloudellisten sanktioiden uhka ja erilaiset pro, protektiiviset toimet, kauppasaarot, tullitarkastukset, palaan tähän vielä myöhemmin, ja tariffien nostot, mutta myös energiadiplomatiaa käydään. Se on erittäin merkittävää ja sitten pyytää rajoittamaan työ, työperäistä muuttoa. Näihin kysymyksiin haluaisin keskittyä, koska sinällään, mitä tulee, tulee yksittäisiin maihin, ehkä ne eivät ole niinkään tärkeitä, mutta kun niitä yhdessä sovelletaan, niin sitten ne kyllä aiheuttavat huomattavaakin tuhoa tai haittaa itäisen kumppanuuden maille. Joten ihan nopeasti tässä on kuva pientuottajista, maidon tuottajista Georgiassa Haluan vain korostaa, että nämä tuottajat varsin todennäköisesti vievät EU-markkinoille tai tuskin tulevat tuomaan EU-hun. Mutta mitä tulee rangaistukseen, me tiedämme jo Moldovasta ja sen viinituotannosta. 28 prosenttia viennistä sieltä menee Venäjälle. Me tiedämme, että EU on avannut markkinat. Kysymys on markkinoista ja resursseista. EUlla on varsin kilpailukykyinen viinimarkkina ja Moldova on vaikea päästä markkinoille, kun taas Venäjällä sekä Moldova että Georgia viinialalla ovat varsin arvostettuja ja hyvin tunnettuja myös. Moldovan kohdalla energian hinnat muuttuvat jatkuvasti ja sitten on, heillä on massiivinen velka johtuen energiasta ja Venäjä väittää, että Moldova on tästä vastuussa. Ilmeisesti nyt on kyseessä 4 miljardia euroa. Sitten Transnistrian tilanne ja kaasun vienti mutta Moldova tuntuu olevan vastuussa Transnistrian kaasusta. Se ei kuitenkaan voi valvoa kaasu toimituksia. Sitten työperäinen muutto, erittäin tärkeä kysymys molempien maiden kohdalla ja luvut ovat 300 000 ja puolen miljoonan välillä. Ja mitä tulee BKT, niin tämä on 2-25 prosenttia Moldova puhuu 20 prosentista, venäläiset lähteet puhuvat 25 prosentista. Moldovan BKTstä tulee työperäistä muutosta. Georgian kohdalla taas varsin mielenkiintoista. Vaikka se on suoraan naapurina Venäjälle, niin johtuen sen entisistä kauppasaarosta se on jo muuttanut kauppansa ja monipuolistanut sitä aika huomattavasti, mutta edelleenkin se on riippuvainen Georgiasta ja se halu- tai on riippuvainen ja haluaisi vielä enemmän EU-hun, mutta huomaa, että sen viennin tuotanto on oikeastaan pikemminkin suunnattu venäläisille kuluttajille. Ja kun Venäjä poisti viinisaaron, niin sitten oli helpompi myydä näitä, tämän tyyppistä viiniä Venäjälle huolimatta kauppasaarosta Georgian, tai sen poistosta Georgian vieläkin haavoittuvainen ja työperäinen muutto on huomattava uhka Georgialle vieläkin. Sitten kun tarkastellaan Ukrainaa, väittäisin, että Ukraina on kaikkein haavoittuvaisin, Moldovan siis köyhin, niin silläkin on merkitystä siis köyhin valtio Euroopassa. Miten Venäjä voi rangaista Ukrainaa, kun tarkastellaan tuonnin korvausta, rautatiekalusto, Venäjä on lopettanut tämän kaiken jo, mitä tulee rautatien junavaunuihin, se oli kuitenkin 8 prosenttia Ukrainan viennistä EU-hun, konepajateollisuus, koneita tuodaan Ukrainasta Euroopan ja erityisesti näitä tehtaita löytyy Etelä- ja Itä-Ukrainasta. Tämän takia Venäjä on todennut, kun Venäjä sulkee rajan, niin tämä tulee olemaan tavallaan ta- tulee tappamaan teollisuutta. sitten yksittäiset tuotteet, tuotteet porsaanliha. Me tunnemme tämän kysymyksen tulitarkastuksesta, koska äskenhän minä näytin teille kuvan tästä kauppasodasta viime elokuulta. Mitään virallista tietoista ei Ukrainalta tullut. Miksi ukrainalaisia tuotteita ei voinut päästä Venäjän markkinoille? Ilmeisesti Venäjä vain käytti tullikoodistoa, joka oli kehitetty Eurasian komissiossa. Oikeastaan ei ollut mitään sellaista, mitä Ukraina olisi voinut yrittää tehdä, paitsi avata tai viedä asian VTOhon, mutta perusteet eivät ole kovinkaan selviä Suljetut rajat ovat tulleet jatkuvasti esille, mutta tämä on ainakaan epämääräinen lausunto aina ollut. Ole, voidaan myös todeta, että tarifeja nostetaan polkumyynnin vastaisesti. Tässä ehkä rikotaan VTOn sitoumuksia ja kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, sillä on suuri merkitys tässä yhteydessä. Mielni palaan näihin lukuihin tarkemmin, jos kiinnostusta löytyy ehkä yksi kaikkein tärkein taloudellinen vaikutus tai vipuvoima, joka Venäjällä on, on energian hinta. Sehän vaikuttaa Ukrainan talouteen kautta linjan ja me tiedämme jo, tiedämme jo, että hinnat tulevat nousemaan ja työperäinen muutto se itäistä Ukrainasta, missä ihmiset ovat päättäväisemmin päättäväisemmin valmiita kestämään tätä vaikeutta. Sitten vielä lopussa Venäjän retoriikka on koskenut sitä, että edistään ei vain pitkän aikavälin, vaan myös lyhyen aikavälin äh, rangaistusta eikä vain etuja. Ja maa käyttää tällaista maakohtaista riippuvaisuutta hyväkseen ja kohdentaa toimensa erityisiä kotimaisia toimijoita vastaan. Strategia riippuu kielteisistä ja myönteisistä toimista yhdessä. Ei ole kyse vain uusista jäsenistä, kuten Armenista, vaan halutaan rangaista niitä, jotka siirtyvät pois Venäjän valtapiiristä. Joten Venäjä voi se on, tai se on erittäin uskottava ja se voi asettaa rankaisevia toimia ja voi asettaa hinnan sille, että joku haluaa er, erin, er, etääntyä siitä. Mm, se pyrkii estämään talousta integraatiota EUn kanssa. Kyse ei ole vain lyhyen aikavälin kilpailusta Vilnan huippukokouksen jälkeen, vaan kyse on siitä, että pyritään heikentämään e- itäisen kumppanimaiden vainanvaraa EUn suhteen. Se on kyse niinkään houkuttelemista, vaan jopa kyse on e- estämisestä ja muiden rankaisusta, jos ei toimita mielen, Venäjän mielenmukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Teidän johtopäätöksenne oli valtaisa yllätys meille kaikille. Nyt pyytäisin, että tohtori Käsier Brysselin kansainvälisen, kansainvälisen, tut, kansainvälisen tutkimuksen laitokselta ja Kentin yliopistosta estäisi puheenvuoronsa. Kymmenen minuuttia jälleen kerran. Um. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kriisi, joka on syntynyt Krimillä viimeisten parin viikon aikana, ei ole täysin uusi vastakkainasettelu. Konflikteja on ollut äh, hautumassa vuosikausia, mutta nyt on päästävä uudelle tasolle. Tämä kilpailun logiikka nyt on syntynyt nopeammin kuin olisi voinut kuvitellakaan. Taloudelliset keinot, joita Venäjä käyttää esimerkiksi kaupan rajoitusten kautta, ovat uhka niille maille, jotka haluaisivat asioistusopimuksen allekirjoittaa EUn kanssa. Ja käytännössä Krimi haluaa liittää Venäjään, niin Nyt elämä on kehitystä. Taloudellisesta kilpailusta ollaan siirtymässä sotilaiseen kilpailuun. Tämä vastaa aika hyvin Venäjän ulkopolitiikkaa viime vuosien aikana, mutta nyt kun asia on mennyt, mennyt aivan paljon pidemmälle kuin aiemmin, niin eh, tämä punainen viiva tai linja, jota olisi koskaan pitänyt yrittää, on nyt ylitetty. Tämä luo aivan uuden kontekstin itäiselle kumppanulle. sopimuksen allekirjoittaminen ei pelkästään johda kaupan rajoituksiin, vaan mahdollisesti myöskin sotilaallisiin välintuloihin. Ja tämä on aivan uusi konteksti potentiaalinen sellainen. Mitä EUn ja Venäjän suhteisiin tulee tässä uudessa kontekstissa? Voisin kertoa tässä kaksi tarinaa. Toinen on lyhyen aikavälin tarina, joka liittyy nykykehitykseen, ja toinen on pidemmän aikavälin tarina siitä, kuinka EUn ja Venäjän suhteet ovat kehittyneet viime vuosina. Tietysti hyvin paljon tulee riippumaan tulevien viikkojen kuukausien kehityksestä. Tullaanko tässä status quo-tilanteeseen, varsinkin nyt kun Krimillä on järjestetty kansanäänestys, vai kärjistikö tilanne entisestäänkin ja epätodennäköisempää on se vaihtoehto, että tilanne alkaisi pikkuhiljaa ra- laueta. Krimillä uskon, että käytännössä maa on miehitetty, sitä ollaan liittämässä Venäjään. Venäjä oli takapiruna kansanäistyksestä. Tämä osoittaa, että Venäjä on nyt mennyt tietyn rajan yli ja luonto mahdollisesti vaarallisen ennakkotapauksen. Kansanäistys on selvästikin laiton, koska tässä rikottiin lukuisia yleisiä yleissopimuksia vuoden 1994 Budapestin pöytäkirjaa ja myöskin YK peruskirjaa ja myöskin Ukrainan perustuslakia rikottiin. Tämä on erittäin riskaa peliä, peliä myöskin. Tässä pyritään siirtämään rajaa ja tämä aiheuttaa epävakautta alueella. Tämä on myöskin laiton perusteeton kansanäytös sikäli, että tämä lisää epävakautta. Tämä kansallisuus järjestettiin ase- aseella uhaten. Kyse on maanriistosta, ei pelkästään maanriistosta, mutta tämä on käytännössä alueen pakkoliitos. Euroopassa ei voida muuttaa rajoja ilman, että kansainvälisiä neuvotteluita käydään pitkäisesti kaikkien osapuolten kesken, ei tällä käy päinsä. Lisäksi tähän liittyy vähemmistöongelmia Euroopassa. Milan Kundera on viitannut Keski-Itä-Eurooppaan kaikkein suurimpana diversiteettinä monilais, monen, monenlaisuutena hyvin pienellä alueella. Vähemmistön ongelmia ei voida ratkaista, koska joka ikinen ratkaisu vähemmistöongelman luo uusia vähemmistöongelmia. Toiset syyt Venäjän välintulon taustalla eivät liity niinkään siihen, että Venäjän kielinen väestö olisi jollakin tavalla uhattuna kun Venäjän liiosta väittää, vaan pikemminkin tässä on taustalla muita strategisempia syitä. Ukraina isä, itäosa on geopoliittisesti erittäin tärkeä Venäjän kannalta. Tämä on jonkinlainen viimeinen puskuri. Ja Kiovan vihamielinen hallitus saattaa pohtia jopa NATO-jäsenyyttä, ja tätä Venäjän hallitus ei kerta kaikkien voi niellä. Krimillä valitsee myöskin eriskummallinen tilanne, koska Venäjän Mustameren laivasto sijaitsee siellä. Nyt aktiivisesti on strategisista poliittisista syistä pistetty joukkoja liikkeelle. Radikaaliset, radikaalit joukot Ukrainassakin ovat lähteneet liikkeelle. Venäjä haluaa nyt tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kun uhista puhutaan ja tarpeesta suojella venäläistä vähemmistöä, tämä on yksi tekosyy, mutta samalla voidaan Venäjänä kansalaiset saada kansainvälisesti Venäjän lipun taakse tukemaan hallitusta. Hyvin vahva irrottautumisen pyrkivä tai aiemmin ollut venäjän kielinen vähemmistö, jota media kutsuu ensiksi vähemmistöksi, on erittäin epämääräinen käsite. Mitään merkkejä venäläisestä identiteetistä aiemmin ollut. Eri ihmiset puhuvat eri kieliä ja perheissä ja perheen sisälläkin on useita kansallisuuksia, joten venäläinen vähemmistö on jo sinänsä hyvin vaikea käsite Ukrainan itäosassakin määritellä. Venäjällä on strategisia syitä. Ja tähän liittyy tämä toinen pidemmän aikavälin tarina. Tämä pidemmän aikavälin tarina liittyy lähinnä Venäjän strategisiin huoliin olemme nähneet, kuinka syviä rakenteisia ongelmia on ollut EUn ja Venäjän suhteessa ja Venäjän ja itäisen kumppanuuden maiden välillä. Näin pitäisi puuttua pidemmällä aikavälillä, jotta voidaan välttyä, välttyä siltä, että juurtaan vastakkainasettelusta vastakkainasetteluun yksi toisensa jälkeen. Venäjän ulkopolitiikka, kun sitä tarkastelee viime vuoden aikana esimerkiksi, on ollut politiikka, joka hyvin pitkälti on ollut lihasten puolistelupolitiikkaa ja hyvin voimakkaan imakon luomisen politiikka. Venäjän ulkopolitiikkaa kuitenkin johtaa heikkous ja pelko kasvojen menettämisestä. Venäjän vaikutus on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana ja geopoliittinen asema on heikentynyt, joten Venäjä on suhteellisen eristäytynyt ja se on turhautunut siksi, että se ei ole sanottu tunnustusta merkittävänä toimijana kansainvälisen yhteisön piiristä tai Euroopan silmissä. Putinin aikana tämä on ruokkinut sellaista mielikuvaa, että EU ja länsimaata pyrkivät heikentämään Venäjää ja toimit Venäjää vastaan. Tämä on johtanut geopoliittisen kilpailun logiikkaan, nolla summa peliin. Nyt nähdäkseni vuosi 1990 ja Kosovon interventio oli käännekohta. Nyt Venäjä tätäkin oikeudellisena juridisena argumenttina. Samana vuonna NATO laajentui ja myöhemmin sitten naapuruspolitiikka ja Venäjän politiikka erotettiin toisistaan. Ja tämä oli, tämän taustalla se, että Venäjä ei halunnut naapuruspolitiikan mukaan. Joten mielikuvia on syntynyt ja Venäjä on tehnyt valintoja, jotka ovat erilaisia kuin itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehdyt ratkaisut. Sitten oranssin vallankumous ja, ja muun väriset vallankumoukset. Venäjä näkee, että Venäjä näissä oli taustapiruna. Ja Venäjän oma politiikka, tiukka sisäpolitiikka, itäinen kumppanuus ja hankkeet assosiaatiosopimusten laatimiseksi itäisen kumppanimaiden kanssa ovat kärjestän tilannetta en, ennestäänkin. Tässä on rakenteellinen ongelma, joka liittyy kilpailulogiikkaan ja toisaalta to, toisensa pois sulkeva politiikka, tuli liitto ehdotukset, että siitä pitää valita joko Venäjä tai länsi. Tämä on jakanut sekä Eurooppaa että monia naapurimaitamme, kun tarkastamme Venäjän taloudellista vaikutusvaltaa ja EUn vaikutusvaltaa talouden alalla. kysyn kilpailusta nyt näistä valinnoista on tullut vielä vakavampia sotilista syistä. Ja myöskin Venäjän paikka Euroopassa, tämä on kuvana mukana, ja Venäjän pyrkimys jakaa Eurooppaa. Tämä käänne saa, täytyy saada käännettyä vastaiseksi pidemmällä aikavälillä, mahdollisesti Putinin kauden jälkeen. Pidemmällä aikavälillä meidän täytyy pohtia luottamuksen rakentamistoimia. Olisi tärkeää puuttua joihinkin huoliin, joita Venäjällä on, mikäli me välttyä siltä, että vastakkainasettelulta tulee yhä uudelleen toinen toisensa jälkeen. Lavrov puhuu itäisestä kumppanuudesta ja hän aivan vakavasti tarkoitti sitä, että Venäjä pitää suurena huolena sitä, että Eurooppa pyrkii lisäämään vaikutuspiiriään. Viime viikkoina nämä mielikuvat ovat muuttuneet tiukaksi todellisuudeksi Venäjän puolella. Kenties täytyy puuttua myöskin siihen, miksi Euroopalta puuttuu strategista ajattelua ja kunnollisia rakenteita, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että kriisi olisi voitu ennakoida etujärjestely riittävän voimakkaasti tätä roolia täyttääkseen. Vuosikausia olen vaatinut sitä, että Venäjä saataisiin paremmin mukaan toimiin yhteistyöhön mutta 1990-luvulla mietitin tilaisuus pohtia eurooppalaista kollektiivista turvallisuusrakennetta, johon olisi Venäjä ankkuroitu voimakkaammin, mukaan, että Venäjä olisi ollut lähempänä Eurooppaa. Mitä mä tarkoittaa sitten nykyyhteydessä? lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tarina yhdistyvät tässä kohtaa. Sanktiot ovat väijämättömiä Krimin tilanteen vuoksi. Nämä otetaan käyttöön pikkuhiljaa sen varmistamiseksi, että Venäjällä on vielä tilaisuus perääntyä, mikäli se niin haluaa tehdä. On tärkeää pistää myöskin merkille sanktioiden osalta, että nyt ei pidä Venäjän voimaa arvioida liian suureksi. Venäjä on suurin piirtein samankokoinen talous kuin Italia. Tänä päivänä Venäjä hyvin pitkälti eristynyt muusta maailmasta. Se ei ole saanut tukea muilta tuliliiton jäseniltä. Viime viikolla se pyrki saamaan tukea Kiinalta esimerkiksi YK yleiskokouksen yhteydessä ja myöskin energiariippuvuus on yksi argumentti, jota on käytetty, sitäkin on liioiteltu. Kun tarkastellaan lukuja, energiariippuvuus Venäjän kaasun osalta on tänä päivänä pienempi suhteellisesti katsottuna kuin 1991, jolloin Neuvostoliitto oli vielä olemassa. Silloin 55 prosenttia kaasustamme tuli Venäjältä. Tänä päivänä tuo luku on kutistunut noin kolmannekseen, kun tarkastelen kulutusta. Luku on vielä pienempi, yksi neljäsosa meidän käyttämästämme kaasusta tulee Venäjältä. Tämä on kuitenkin merkittävä määrä, mutta paljon pienempi riippuvuussuhde kuitenkin kuin mitä usein sanotaan sanktiot täytyy kenties liittää pidemmän aikavälin lupauksiin, mikäli kriisistä päästään yli ja Venäjä on työmyytyksiä. Nähdäkseni pidemmän aikavälillä tämä tarpeellista, koska muuten meillä on vaarana, että tilanne kärjestyy entisestäänkin, mikäli uusia konflikteja halutaan välttää pidemmällä aikavälillä. Meidän täytyy kerta kaikkiaan puuttua näihin kysymyksiin auttaisi myöskin, mikäli tunnustettiin, että olemassa toinenkin Venäjä, niin kuin Hodor Koski on sanonut viime viikolla, meidän pitäisi juuri tuota toista Venäjää vahvistaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vastata Venäjän huoliin, antaa tiettyjä takuita venäjänkieliselle vähemmistölle ja kenties täytyisi puhua myöskin Ukrainan ulkopolitiikasta myöhemmässä vaiheessa ja pohtia, missä määrin Ukrainalla voisi olla rooli laajemmassa eurooppalaisessa turvarakenteessa. Mitä itäiseen kumppanuuteen sinänsä tulee, on tärkeää tunnustaa, että sopimus ja mahdollisuus luoda tänne pitkälle menevä ja laajallinen vapakappa-alue tai sopimus ilo neutraali kysymys. Kyse on uuden tyyppisistä kauppasopimuksista, vientisäännöistä ja normeista Tällä saattaisi olla vaikutusta. En nyt sano, että tämä olisi etupiiriajattelua, mutta tämä kuitenkin laajentaisi EUn vaikutusvaltaa taloudellisesti katsottuna. Nyt, mikäli päästään kriisistä yli, meidän täytyy pohtia Venäjä uudessa valossa ja ryhtyä konsultointiin Venäjän kanssa. Ja suuri tekijä se, että Venäjä pyrkii lakemaan, jakamaan Euroopan kahtia tuliliiton tuliliitto yhtäällä, tämä vapakapalue toisaalla saattaa, että pitkällä aikavälillä meillä muuta mahdollisuutta kuin pyrkiä kauppa alueeseen Nyt johtopäätöksenä, että nämä ovat erittäin vaikeita tehtäviä nykytilanteessa täysin mahdottomia tehtäviä, mutta mikä halutaan välttyä vastakkainasettelulta ja konflikteilta, meidän täytyy todellakin pidemmällä aikavälillä juuri ratkaista nämä ongelmat. Thank you very much. Now Mr. Vigan. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu ulkosuhdehallinnon pääjohtaja herra Vigand. Olkaa hyvä. Thank you very much to the organizers for... Kiitoksia kovasti siitä, että olette järjestäneet tilaisuuden, jos voimme käsitellä näitä kysymyksiä. Toivottavasti tilanne helpottuu lähipäivinä. On varmaa, että EU tekee kaikensa tämän eteen. Toivottavasti Venäjä vastaa nopeasti näihin toimimme. On tehtävä merkittäviä päätöksiä Viinin pysyvässä neuvostossa. Emme poissulje sitä, että yhden tai kahden päivän kuluessa tehdään lopullinen päätös valvonta- tai tarkkailumission käynnistämisestä Ukrainaan. Tämä olisi ehkä hyvä askel kohti tilanteen rauhoittumista. Emme tiedä, mitä presidentti Putin huomenna tästä tilanteesta sanoo, kun hän puhuu krimitilanteesta huomenna Duumassa. Hän voi reagoida monella tavoin, mutta lainsäädäntö, joka on tekeillä ja joka sallisi sen, että Venäjä voi liittää minkä tahansa kolmannen maan osan itsensä, jos se uskoo, että se, sen maan hallitus on laiton, on selkeä kansainvälisen oikeuden rikkominen. Tässä rikotaan YK peruskirjaa ja välineitä Venäjän ja Ukrainan välillä. Kuten edelliset puhujat sanoivat, tilanne on valitettava, se on kehittynyt eri syiden takia liittyen taloudelliseen integraatioon, poliittiseen kilpailuun, turvallisuuskysymyksiin. Ja nyt ensi kertaa kylmän sodan jälkeen meillä on edessämme tilanne, jossa selvästi haastetaan Helsingin konferenssin periaatteita, niitä kyseenalaistetaan. Ja tässä katsotaan mahdollisia rajamuutoksia, jotka tehdään yksipuolisesti. Nyt vaaditaan selkeitä vastauksia. Kaupan pääosaston Peter Balas puhuu enemmän historiasta ja talouspuolen konkreettisimmista haasteista, mutta sanoisin, että Täällä sanotaan, että EU olisi aiheuttanut tämän, kun harjoitamme modernia kauppapolitiikkaa kautta maailman ja naapurimaidemme kanssa. Sopimukset ovat olleet hyvin kunnianhimoisia ja niiden taustalla on se, että puututaan muihin kuin kaupan esteisiin pyritään luopumaan tuulitariffeista ja pyritään siihen, että tuotteet voivat siirtyä yhdeltä talousalueelta toiseen. Eli pyritään hyödyttämään. Ne hyödyttävät maailman suurinta yhtenäistä sisämarkkina-aluetta. Eli jos pystymme toimimaan näin muidenkin maiden kanssa, miksi emme pysty toimimaan näin lähialueidemme kanssa. Näitä pidetään ole, olennaisena merkittävien Eurasian regiimien suhteen. Vuonna 2007 tilanne oli vielä erilainen. Vuonna 2003, kun aloitettiin Euroopan naapuristopolitiikka, tilanne oli aivan toisenlainen kun itäisen kumppanuuden politiikka aloitettiin, tilanne oli jo varsin hyvin tiedossa. Oli kuitenkin selvää, että esimerkiksi Ukrainassa oli useita vähemmistöjä, jotka tukivat eri tahoja ja myös Ukrainan itäosissa tehtiin selväksi, että ne kaikki haluavat pyrkiä kohti EUta. Ja ainakin ne halusivat olla assosiaation suhteessa taloudellisesti EU-hun. Ja Eli tähän liittyy aivan kysymys siitä, kunnioitetaanko maiden suvereniutta, kansan tahtoa ja demokraattisesti valittujen hallitusten tahtoa vai palaammeko tässä jälleen edellisen vuosi sadan nolla summa peliin. Tästä Angela Merkelkin puhui viime viikolla puheessaan liittopäivillä. Tämä on valtava ulko- ja turvallisuuspoliittinen haaste EUlle ja koko mantereellemme menee myös tätä pidemmälle, koska tämä on nyt esimerkki siitä, miten tällaisiin kysymyksiin pureudutaan. Venäjähän voi toistaa näitä toimia ja myös Venäjä vastaan, myös silloin kun kyseessä on alueen sotilaisesti vahvoja maita. Ja siksi EU on ottanut varsin selkeän ja tiukan kannan asian ja ulkoasiainneuvosto teki tänään päätöksen siitä, että ensimmäistä kertaa otetaan käyttöön rajoittavia kohdennettuja toimia Venäjää vastaan ja sen lainsäätäjä vastaan sekä myös sotilashenkilöitä vastaan. Tämä on uskoakseni selkeä viesti. Olemme pidättäytyneet seuraamusten langettamisesta strategista kumppaniamme Venäjää vastaan, vaikka parlamenttikin on niitä peräänkuuluttanut, erityisesti liittyen Magnitskin tapaukseen. Nyt kuitenkin tilannetta on pidetty niin vakavana, että siihen vaaditaan vakava vastaus. Olemme nyt sanotussa toisessa vaiheessa. Toivomme, että ulkoasian neuvoston viesti on kyllin sel- selvä, eikä Venäjä liitä krimiä omaan alueeseensa. Jos näin ei käy, pelkään, että lisätoimia on tulossa ja 6.3 valtioiden hallitusten päämiehet omassa lausumassaan jo tekivät tämän selväksi. Tässä yhteydessä on katsottava Ukrainan assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista. Tämä olisi merkittävä viesti tällaisena erittäin vaikeana aikana Ukrainassa ja loppuasiakirjan allekirjoittaminen – pitää sisällään hallitusten ja valtioiden päämiesten lausuman lopullisesta allekirjoituksesta ja myös viittauksen tähän kuuluisaan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-sopimukseen. Venäjän käyttämä menet, mentaliteetti on me, EUlle vieras. Me uskomme, että sopimus voisi tuoda uusia investointimahdollisuuksia monille. Ja entinen presidentti Janukovic kertoi meille, että 60 prosenttia Ukrainan teollisuudesta on venäläisten käsissä. Tätä emme tienneet. Tämä on siis venäläisomistusten määrä ja voimme sanoa, että myös nämä yritykset välittömästi hyötyisivät siitä, että tätä sopimusta alettaisiin väliaikaisesti soveltaa. Kollegani puhuu tästä lisää. Haluaisin korostaa myös sitä, että Venäjä-politiikka viimeisenä vaikeana vuonna on osittain ollut idän kumppanimaiden pelottelun leimaamaa. Ja tässä tuotiin esiin näitä eri muotoja. Me pyrimme kaikin keinoin tukemaan kumppaneitamme, mutta haluaisin korostaa, että emme pyri lisäämään jännitteitä asteittain Venäjän suuntaan, vaan samalla kun syvennämme suhteitamme sen kumppani, kumppanusmaihin, pyrimme, olemme pyrkineet harmonisoimaan useilla alueilla suhteitamme. Ja tämä on merkittävää myös Venäjän teollisuuden kannalta. Se saisi pääsyn markkinoillemme ja myös Euroopan investointipankki on antanut merkittävää lainoitusta noin miljardin verran viime vuonna pk-yritysten edistämiseen. Tänä vuonna vietetään myös Venäjän kanssa tieteen vuotta. Ja vuonna 2012 ajoimme Venäjän liittymistä VTOhon ja OECDhen. Tilanne on pysähtynyt usealla tavalla Tammikuussa oli merkittävä huippukokous, joka ei ollut aivan entisenlaisensa. Meidän tarkoituksenamme on todella pitää itäisen kumppanuuden maita sekä EU että Venäjän yhteisenä kumppaneina on katsottava riippuvuussuhteita tahojen välillä ja oli hämmentävää kuinka Venäjä korosti Ukrainan painoarvoa, jonka osuus sen kaupasta on ainoastaan 5 prosenttia, ja vähemmän taas EUta, joka, jonka kaupan osuus on noin 80 prosenttia Venäjän kanssa. Pyrimme aloittamaan neuvottelumme uudesta puitesopimuksesta Olemme käyneet virallis- epävirallisia keskusteluja Ukrainan kanssa ja Venäjän teollisuudesta. Varmasti kollegani puhuu tästä lisää. Mutta haluaisin tehdä selväksi sen, että yhteisenä tavoitteena on, että päästään vapaakauppa sopimuksen ja tulliliittoon päästä kohti uudenlaista taloudellista taloutta, mutta tärkeää on, että jätetään itsemääräämisoikeus eri maille, että ne voivat itse päättää sen, minkälaiset suhteet ne haluavat EU-hun yhden kanssa. Tämä päätös on jätettävä näille maille. Ei voida hyväksyä sitä, että päätös sanellaan Ukrainan tai Armenian presidenteille. Thanks very much, Mr. Chair. A lot has been... Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon on sanottu taloudellisesta ja kauppasuhteista Venäjän kanssa ja Venäjän EU-välisistä suhteista, täysin kumppanan maista. Hiukan yksityiskohtia tämän su- su- suhteen luonteesta ja niistä eroista myös. Tietysti me puhumme kaikissa tapauksissa entisen Neuvostoliiton maista, tasavalloista, jotka kuuluvat Venäjän kanssa erittäin laajiin taloussuhteisiin. Ja neuvostelun hajomisen jälkeen perustettiin itsenäisten valtioiden yhteisö IVY ja ne päättivät säyttää kauppasuhteet IVYssä ja sen jäsenten kesken. Ja sehän on ihan ymmärrettävääkin. Ja EUn puolella olemme aina tukeneetkin tällaisia sopimuksia ja pyrkimyksiä. IVY-vapaakauppasopimus, joka hiljattain kehittyi monenkeskiseksi vapaakauppa-alueeksi, on ollut voimassa nyt 20 vuotta – mutta täytyy sanoa, että se on aika jähmettynyt suhde. Se kattoi 20 vuoden aikana, niin kuin alun perin tarkoituksena, vain tavarakaupan, ei edes kokonaan tätäkään tavarakauppaa, eikä ollut paljonkaan dynamiikkaa, jonka, joka olisi käsitellyt uudenmukaisempaa taloudellista yhteistyötä, palvelut, investoinnit, rahoituspalvelut ja vain varsin rajallisesti oli mukana muita kuin tar- tariffitoimia, jotka ovat olleet näitä pääesteitä tällä kauppakaudella. Mitä tulee EU-hun sitä vastoin, me olemme kehittäneet itäisen naapuruuden Me reaktiona äh, tai ottaen huomioon kaikkien osapuolten edut. Ensimmäinen kumppani on ollut Ukraina, sen kanssa aloitettiin neuvottelut kattavasta vapaakauppasopimuksesta 2007 ja nämä neuvottelut ovat edistäneet aika nopeasti. Oli aivan selvää alusta lähtien, että tässä tulee moderni kauppasuhde, joka kattaa kaikki nämä mainitsemani alueet ja joka aiheuttaa huomattaviakin parannuksia EU-Ukraina-suhteissa. Itäinen kumppanuus on virallistanut politiikat suhteessa muihin maihin kuin vain Ukrainan. Samoja periaatteita ja tavoitteita on toteutettu, niin kuin Ukrainan kohdalla päätettiin 2007. Sama on siis sovellettu muihin viiteen mahdollisen itäisen kumppanin maihin ja sitten neuvotteluihin on ryhdytty kolmen maan kanssa, Moldovan, Georgian ja Armenian kanssa. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun 2009 keväällä tehtiin päätös itäisestä kumppanuudesta ja sieltä politiikasta, niin sitten aika yllättäviä muutoksia tapahtui 2009 kesäkuussa Venäjä ja kaksi muuta maata, Kazakstan ja valko päättivät aloittaa oman tulliliittonsa ja nämä kolme maata olisi mukana ja tiivistäisivät sitten kaupallisia suhteita, taloussuhteita näiden kolmen maan kesken suhteessa muihin IVY-maihin. Mutta huomattavia eroja on kuitenkin EUn ja Venäjän lähestymistavan välillä ja meidän kahden kumppan, Venäjän kumppanimman välillä. Me olemme jo ehdottaneet vapaa kauppasuhdetta, joka seura- jota suhteessa voidaan sen lyhtää myös muiden kumppanien kanssa. Moniakin vapakauppasopimuksia voi olla olemassa ja maa, joka liittyy yhteen vapaakauppasopimukseen, voi vapaasti kyllä allekirjoittaa muitakin vapaakauppasopimuksia sitten ihan muiden kumppaneiden kanssa, jotka ovat samantyyppisiä tai samoin ehdoinkin. Vapakauppakumppaneiden vapaata päätöstä kauppapuolten kohdalla ei ole rajoitettu. Näin ei kuitenkaan ole Tulliliitossa. Tulliliitto jo määritelmältään on yksipuolinen suhde. Tulliliiton jäsen on laillisesti ja teknisesti sellainen, joka ei pysty tekemään rinnakkaisia vapaakauppasopimuksia minkään muun tahon kanssa, joten tästä tältä kannalta katsottuna päätös perustaa tulliliitto oli aika mielenkiintoinen, kun tästä ajankohtaa, koska kaksi vuotta sen jälkeen, kun EU aloitti neuvottelut vapaakauppasuhteista Ukrainan kanssa, Venäjä päätti perustaa oman tulliliittonsa, joka jo määritelmän tarkoitti sitä, että Ukraina ei voinut ennakoida sellaista, että olisi sekä tulliliiton jäsen johtuen tulliliiton luonteesta ja samalla – veisi loppuun vapakauppaan neuvottelunsa EUn kanssa. Ainakin EUn kannalta katsottuna tämä oli aika valitettava tekijä, koska me aina kuitenkin rohkaisimme itäisen ulottuvuuden kumppanimaita kehittämään suhteita Venäjän kanssa ja muiden IVY-kumppaneiden kanssa ja IVY-vapaakauppasuhteiden mukaista. Tämä olisikin ollut ihan mahdollista, ei vain säilyttää, vaan jopa syventää suhteita ja saada aikaan suhteita ähm, tavara, palvelukaupassa, investoinnit mukaan lukien ja julkiset hallinnat ja uuden tyyppinen yhteistyö yleensäkin. Tämä valinta osoittaa, että kyse ei ole EUsta, vaan pikemminkin Venäjästä, joka alkoi tarkastella taloudellista yhteistyötä keinona tavallaan kilpailla geopoliittisesta ylivallasta, jos näin voidaan sanoa. EU-Venäjä-suhteissa huolimatta tästä seikasta Venäjä ei ole ennen kuin vasta viime vuonna aiheuttanut huomattavia ongelmia, kun on neuvoteltu Ukrainan ja muiden kumppaneiden kanssa Meillä on varsin kattavat suhteet Venäjän kanssa. Vuosittain pidetään kaksi huippukokousta. Se on kyllä melkoinen e, poikkeus. Kumppaneiden suhteessa on säännölliset talous- ja kauppaneuvottelut ja yhteydet. Mm. Nyt puhutaan vapaakauppasopimusneuvottelujen kielteistä vaikutuksista. Aikaisemmin koskaan näin ei näitä ei minä isona ongelmana nähty Venäjällä. Neuvottelut ovat edenneet, etenevät ilman mitään kummempia ongelmia ja Ukrainan kanssa neuvottelut vietiin ensin loppuun 2011 vuoden lopussa – siis hyvinkin siihen aikaan, kun presidentti Janukovic oli vallassa jo. Ja tästä, tästäkään johtui mitään isoja ongelmia, ei ollut ainakaan meidän tietääksemme. Ongelmat alkoivat vasta viime kesänä yhtäkkiä. Kuulimme, että Venäjä alkoi soveltaa erilaisia toimia Ukrainan kohdalla. Ei niinkään tarifeista ollut kyse, koska Venäjästä tuli maailman kauppajärjestön jäsen, joten se ei voinut nostaa tarifejaan kuitenkin. Se käytti näitä muita kuin tariffitoimenpiteitä, terveydellisiä, teknisiä esteitä, eh, tehostettua tullivalvontaa ja muita toimia, jotka meidän mielestämme olivat laittomia VTOn kannalta katsottuna, kun ajatellaan, että ollaan Venäjän kuitenkin VTOn jäsen myös samoin Ukraina ja nämä ovat hiukan samantyyppisiä toimia kuin sovellettiin Moldovaan ja Georgian. Aina olemme kuulleet, että nämä toimet ovat täysin perusteltuja. EUn kannalta katsottuna koko ajan olemme kyllä epäilleet tätä, missä määrin nämä toimet nyt ovat olleet niin perusteltuja. Se, mitä olemme nähneet, on, että kun on yhä enemmän käytetty näitä välineitä, niin se on liittynyt vahvasti taloudellisiin suhteisiin. Viime kesänä eri toimia otettiin käyttöön Ukrainan suuntaan. Yhtäkkiä todettiin, että ukrainalainen suklaa sisälsi haitallisia aineita ja tuonti piti keskeyttää yhtäkkiä muut aiheet, joita aikaisemmin tuotiin markkinoilla olivatkin nyt sitten terveydellä haitallisia tai olivat riski ja ukrainaiset tuotteet eivät täyttäneet enää Venäjän teknisiä vaatimuksia. Ja tämä jatkui sitten marraskuulle saakka. Silloin Ukraina päätti Janukovitsin aikana kääntyä pois tästä DCFTA-sopimuksesta. Ja mitä sitten tapahtui joulukuun alussa, yhtäkkiä nämä ongelmat hävisivät. Ukrainan vienti alkoi virrata, kaikki tuotanto oli laadukasta, kaikki, kaikki moderneihin toimiin ja Ukraina pystyi uudelleen aloittaa viennin Venäjälle, kunnes sitten tämän kuun helmikuussa, kun ongelmat tulevat esille uudestaan, nyt olemme tavallaan siinä pisteessä, missä oltiin elokuussa. Kaikki ukrainalaiset tuotteet ovat nyt todella haitallisia venäläisille kuluttajille. Ehkä ei kannata enää kommentoida sitä, miten Venäjä käyttää taloudellisia toimia kumppaneitaan vastaan. Vielä lopuksi lyhyesti tarkastelisin sitä, mitä tämä tarkoittaa EU-Venäjä-suhteille – niin kuin sanottiin, Venäjä on ollut elokuusta 2012 maailman kauppajärjestössä. Kaiken kaikkiaan tämä oli varsin myönteinen askel. Kahdeksan vuoden neuvottelut siihen tarvittiin. Lopultakin sitten Venäjä pystyi VTOhon liittymään. Tämä tarkoitti sitä, että eri aloilla alettiin vapauttamaan kauppaa, tariffeja, otettiin uudestaan jonkin verran käyttöön, ei kovin paljon ryhtyen uusiin säädöksiin, mutta täytyy myös todeta, että Venäjä on käyttänyt vahvoja protektionistisia keinoja itselleen tärkeillä alueilla, kuten maataloudessa, kulkuneuvojen kohdalla ja muillakin alueilla. Se on käyttänyt kaikkia toimenpiteitä, jotka mainitsin Ukrainan kohdalla jo. Näin ollen EU joutui ottamaan tällaisen ennak- ennalta näkemättömän askeleen sen jälkeen, kun viemään Venäjän kiistanratkaisupaneeliin VTOssa varsin yllättävä tavallaan tämä kuherus vuosi tässä oli tavallaan mennyt um-, umpeutunut. Kollegani mainitsi neuvottelut uudesta sopimuksesta – jossa on kysymys kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista, emme kuitenkaan pystyneet tässä edistymään kuuden vuoden aikana sitten, niin kun neuvottelut alkoivat, koska Venäjä ei halunnut pienimpiäkään lisäsitoumuksia tehdä kauppa- ja talousalueella, ja se on kuitenkin olennainen osa suhteitamme. Vielä lopuksi, entä tämä kuuluisa Lissabon 2 Vladivostok-tavoite. Mukava tavoitehan se oli ja EUn kannalta katsottuna olisimme halunneet, että ehdot täyttyvät. Ongelmana on se, että paitsi nämä poliittiset aspektit, niin myös taloudellinen puoli on sellainen, millä ei ole paljonkaan tapahtunut, paitsi että, että Venäjä loisi olosuhteet sille, että projekti etenisi. Venäjä on estänyt Kazakstanin jäsenyyden sekin kulttuuriliittoon, eikä halua alentaa yhtään tulliliiton tarifeen, joka kuitenkin sen VTO vaatisi valko Venäjän aika kaukana siitä, että täyttäisi VTO-vaatimukset. Tämän takia tulliliitto sinällään ei sovi yhteen VTOn kanssa. Ja Lisbon Lissabonista Vladivostokiin vapaakauppasopimus tarkoittaisi myös sitä, että oltaisiin valmiita avaamaan markkinoita paljon enemmän kuin tähän mennessä on ollut. Tässä vaiheessa ikävä kyllä epäilemme kyllä huomattavasti sitä, voidaanko tätä vakavissaan käsitellä Venäjän kanssa näissä oloissa, mutta jos tilanne muuttuisi niin poliittisesti kuin taloudellisestikin, niin silloin eu e puolelta kyllä mielellämmekin kulkisimme sen tähän suuntaan. Kiitos. Well, thank you very much. I think you know that... Um, Kiitoksia paljon. Uskon, että te juuri totesitte seikan, joka vahvistaa vielä tarvetta käyttää erittäin tai käydä erittäin vakavia ja pohjallisia keskusteluita itäisen kumppanuuden välineistämme. Uskoakseni Krimiä voitaisiin verrata arabikevääseen naapuruspolitiikan välineiden valossa. Uskoakseni meidän täytyy pohtia tätä kysymystä ei pelkästään byrokraattisella tasolla, vaan myöskin poliittisesti ja strategisesti katsottuna. Meidän täytyy arvioida myöskin suhteita Venäjään yleisellä tasolla. Uskon, että jollakin tavalla ongelma nyt siihen, että Venäjä ei ole koskaan ottanut vakavasti entisten neuvostotasavaltojen itsenäisyyttä, riippumattomuutta. Jollakin tavalla jopa vaikenemalla olemme sallineet tämän, antaneet Venäjälle jonkinlaisen otteen entistä neuvostotavalloista mukaan luettuna entiset Baltian maata, tai Baltian maata. Kaikki näytyy, täytyy nähdä nyt sen valossa, mitä teemme Ukrainan ja Krimin osalta mutta tällainen pohdinta on tarpeellista ja tärkeä. Joku kollegat on pyytänyt puheenvuoroa. Ensin Rova Ljubcheva ja kuka muu. Minullekin sanottiin juuri sihteerin suulla, että te pyysitte puheenvuoroa, mutta ei se, mitä me, jos ette halua puhua. Okei, okay. kyllä sitäkin. Niin, haluaisin esittää kysymyksiä. Puhun bulgaria, joten ehkäpä kannattaa laittaa kuulokkeet päähän. Puhumme EUn ja Venäjän välisistä suhteista ja kysyisin seuraavaa. Kiitoksia ensinnäkin asiantuntijoille näistä esityksistä ja teidän esittämistänne kommenteista. Ne olivat erittäin arvokkaita. Haluaisin kysyä, ovatko suhteet Venäjään olleet riittävän hyvällä tasolla sen jälkeen, kun itäinen kumppanuus on aloitettu. Miten rea- Venäjän reaktiota voidaan tulkita? Mitkä ovat Venäjän odotukset tähän prosessiin liittyen? olemmeko kenties osittain pilanneet suhteitamme Venäjään, kun olemme rakentaneet itäistä kumppanuutta. Tätä jäin hieman kaipaamaan esityksissä. Mitä mieltä olette ääripuolueista, jotka toimivat Ukrainassa? Joidenkin niiden edustajia on mukana hallituksessa. Ja tämä vaikuttaa maan kauppapolitiikkaan ja muihin kysymyksiin, ja sitäkään ei saa unohtaa. Kiitos sitten edustaja Tänak. Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni tietystikin katsoo, että EUn ilmoittamat pakotteet todennäköisesti estävät joitakin rikkaita korruptointa venäläisiä ja ukrainalaisia shoppaamasta minun vaalipiirissäni. Mikrofoni. Um. Mitä ettekö kuule? Ja tietystikin suuret liikemiehet ovat siirtäneet jo rahansa muualle, joten surullista kyllä, näin on. Pelkään, tämä on pelkästään vasta alkua tämän näytössä kansanäänestyksen jälkeen, joka käytiin aseella uhaten. Mielipidemittaista mukaan vain 41 prosenttia krimiläisistä oikeasti haluavat osaksi Venäjää. Ja nyt kummaa, kummaa kyllä 97 prosenttia oli äänestystulos. Tämä muistuttaa hieman Pohjois-Koreaa. 123 prosenttia Sevastopolin äänestäjistä onnistui äänestämään sunnuntaina. Ihmeellistä kyllä. Valheita ja propagandaa on esitetty sotilaisen välintulon jälkeen ja Putin on oikeastaan onnistunut muokkaamaan ihmisten mielipiteitä. Nehän on palannut 1930-luvun politiikkaan sen sijaan, että olisi kunnioitettu kansainvälistä oikeutta ja kylmän sodan jälkeistä menettelytapaa, ja tämä maa on nyt joutumassa eristetyksi. Kysymykseni paneelilla on kuitenkin hieman eri suuntainen. Mikäli Putin voidaan pysäyttää niin, että hän ei ota muutakin loppuosa Ukrainasta ja vähintäänkin se itäistä ja eteläistä osaa haltuunsa sotilaisten toimien kautta, niin miten Ukraina saadaan yhdistettyä tavalla, että se aiemmin ei ollut, se ei ollut yhtenäinen, kuinka se voi sitten siirtyä Euroopan ja Atlantin suuntaan. Kenties Putinin käyttäytymisessä on myönteinenkin, myönteinenkin puoli, koska tällä on, onnistutaan keskittämään ihmisten mielipideet samalla tavalla kuin Krimin asukkaiden mielipideet saatiin keskitettyä aseella uhaten. Kenties ihmiset nyt ymmärtävät, että haluavat pikemminkin ala, ala, elää demokratiassa oikeusvaltion periaatteen mukaisesti sen sijaan, että Janukovic ja hänen tyylisensä henkilöt, kuten Putin, johtavat heitä korruptoituna tavalla. Kysymykseni paneelille on se, mitä Putin seuraavaksi tekee. Missä hän seuraavan kerran alkaa pullistella lihaksiaan ja pyrkii sotilisten toimien kautta laitamaan vaikutus valtapiiriänsä. Kakausta Moldovan puolue järjesti niin ikään tällaisen näytös kansanäistyksen. Onko Moldova kenties seuraava toimenpide, koska Ukrainahan, tai neuvosto ei ole Venäjälle koskaan vetänyt joukkojen pois esimerkiksi Transnistriasta. Enti sitten Armenia-parka? Se on ollut myöskin kohtelun alla. Ja Vilnassa ei voitu allekirjoittaa vapakauppasopimusta, joten mihin Putin seuraksi iskee entisellä neuvostoalueella? Uskotteko te, että vaikkakin olemme hyvin heikkoja, hyvin heikosti reagoineet toistaiseksi Euroopan unionin puolella. Kenties onko mahdollista, että Yhdysvallat, joka on vähemmän haavoittuvainen Venäjän vientikaasun ja öljyn osalta, voisiko Yhdysvallat toimia ponnekkaammin? Iranin yhteydessä Yhdysvalloilla on erittäin tiukkoja ja toimivia pankkialan liittyviä sanktioita Irania vastaan, ja tämä sai Ruhanin osittain takaisin neuvottelupöytään. Pitäisikö tässä nyt luottaa amerikkalaisiin, että saadaan tiukempia toimia käyttöön, kun me Euroopassa toistaiseksi on nähty. Ja lopuksi haluaisin kommentoida. Meidän täytyy myöskin ottaa yhteyttä tähän toiseen Venäjään. 50 000 venäläistä osoitti mieltään Putinia vastaan Ukrainan ja Krimin miehityksen vuoksi, joten minä uskon todellakin, että tämä toinenkin Venäjä on olemassa. Sitten edustaja Kronberg. Ja arvostaisin, mikäli voisitte puhua kolme minuuttia korkeintaan. Yes. Two observations. Yritän kaksi huomiota tännettävää kysymystä. Ensinnäkin todettiin, että Venäjän ulkopolitiikka ei ole mitään lihasten pullistelua, vaan pikemminkin nöyryyttämistä ja, nö- ja heikkoutta. Jos mitään sellaisia toimia nyt ei olisi, niin tilanne olisi todella nöyryttää Venäjälle. On peluttu EU-huippukokousta ja niin edelleen. Miten näette, että Venäjä olisi ennakoinut tällaisia nöyryytystoimia ja miten tämä on johdonmukaista suhteessa Venäjän politiikkaan, johon mukaan se pelkää nöyryttämistä. Sitten taas puhuttiin, että tässä on kyse Venäjän paikasta Euroopassa. Haluaisin esittää jatkokysymyksen, missä se näkee oman paikkansa Euroopassa olevan ja onko jakolinjoja? Tämähän on, tässä on kyse jakolinjoista. Missä nämä jakolinjat Venäjän mielestä olisivat jatkosta ja missä toivoisi niiden olevan? Kiitos. Mr. Vuljanic, please. Edustaja Vuljanic. I have a few questions. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on joitakin kysymyksiä. Ne ovat retorisia, mutta olen pohtinut niitä pitkään. Ja vaikka ne ovat retorisia, niistä tulisi silti keskustella ja mahdollisesti löytää myös vastaus niihin. Euroopan unioni ei tunnusta tätä koreatyyppistä kansanäänestystulosta. No hyvä, mutta mitä tämä käytännössä sitten merkitsee Ukrainan itsemääräämisoikeuden kannalta sen koko alueella. Ovatko Krimin asukkaat mukana, kun poistetaan esimerkiksi viisumipakotteita? Ja tämän kaltaisessa kysymyksessä täytyy sitä pohtia. Ja sitten sanoisin, että Venäjän joukot eivät poistu Krimin alueelta. Tämä on ollut selvää jo 50 vuotta. Miten näette Ukrainan mahdollisen lähestymisen EU-hun tai sen mahdollisen liittymisen, jos otetaan huomioon, että sen maaperällä on Venäjän tukikohtia. Puhumme rajoitteista, rajoituksista ja joidenkin henkilöiden varojen jäädyttämisestä. No, kenen tämä kohdistuisi? Kaikki niihin, jotka toivovat venäläistä Krimin aluetta. Eikö tämä ole omien ajatustemme vastaista, kun ajatellaan Krimin täyttä itsemääräämisoikeutta? Ja sitten jäsenvaltioiden sanktiot, kuinka pitkälle ne menevät, jos ei synny muutosta parempaan? käännetäänkö silloin, tai suljetaanko silloin hanat? Thank you, Mr. Herra Severin. Um. Kiitos puheenjohtaja. Minä kysyisin puhujilta, eivätkö he pelkää sitä, että nyt edessä on vaara siitä, että joudumme oman retoriikkamme vangeiksi Miksi näin sanon? Minulla on tällainen omituinen tunne, kun kuuntelen tapaa, jolla me keskustelemme tästä asiasta, niin osallistun tavallaan ideologisen, ideologiseen oppituntiin, niin kuin nuoruudessani oli tilanne. Silloin kommunistisessa, kommunistisessa Romaniassa kaikki äh, neuvostoliitossa ja neuvostoblogissa oli oikein ja kaikki kommunistiblogissa oli taas väärin. Minulla on sellainen tunne, että jälleen tunnemme suurempaa huolta siitä, kuka on oikeassa tai väärässä. Ja ainakin me olemme aina oikeassa. Ja sen sijaan, että määriteltäisiin omat tavoitteemme ja sen sijaan, että yrittäisimme tarkastella, voimmeko käyttää resursseja, jotta saavuttaisimme tätä kautta tavoitteemme. Tältä kannalta kysymykseni on oikeastaan näille asiantuntijoille, Oletteko te sitä mieltä, että tällä vuosisadalla politiikassa ei ole kyse enää eduista tai intresseistä, eikä enää ole kyse vallasta ja vallan tasapainosta. Jos näin on, kun yksi toimija, kuten Venäjä, kun se ei halua noudattaa tätä win-win-pelin säännöstöä, voida, voimmeko välttää tällaista nollapeli, nollasummapeliä. Ja tässä mielessä tätä taustaa vastaan katsottuna, eikö meidän pitäisi yrittää laskea valmiuksiamme ja keinojamme vaatia Venäjää hyväksymään vaatimuksemme tässä valossa, oletteko te sitä mieltä, että sanktiot, joita nyt on neuvottelupöydässä, ovatko ne tarpeeksi vahvoja, jotta voidaan ylittää Putinin tai kukaan sitten Venäjän onkaan johdossa siis riittävätkö nämä sanktiot sanomaan Putin niin miettimään, että oi oi, mitä me ollaankaan nyt tehnyt, minun pitää hiukan nyt peruttaa. Jos ei, niin ettekö ole sitä mieltä, että meidän pitäisi alkaa todelliset neuvottelut strategisesta sopimuksesta vaikka, jonka kautta voisimme elää yhdessä seuraten omia etujamme. Sitten ihan lopuksi vielä Venäjä. Neuvostoliiton jälkeen halusi säilyttää globaalin asemansa mutta se joutui tällaiseen kaksinapaiseen järjestykseen mukaan. En usko, että he pääsivät, onnistuivat kuitenkaan tässä. Ei, eivät, ei heitä ole integroitu tällaiseen, eikä heillä ole tällaista asemaa. Ja se, mitä he te- nyt tekevät, he pyrkivät juuri tähän asemaan. Tietysti tämä voi vaikuttaa meidän etuihimme. Mitä mielestä ne voimme tehdä? Niin anteeksi. Sorry. Oh, okay, 24 seconds. I'm sorry. So, uh, no, Anteeksi. Niin mitä uskotte, että voimme tehdä, jotta voisimme neuvotella äh, tästä, mitä voisimme vaikuttaa tähän statukseen, johon Venäjä tämän päivän maailmassa pyrkii? Te varmaan tiedätte, tiedon, joka on vahvistunut, ainoa oikea ajattelutapa on poliittinen realismi ainoa pätevä tapa ajatella. Kaikki muu on vain kikkailua, mutta poliittinen realismi on ja pysyy. Nyt pyytäisin, että asiantuntijamme vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Ja saavat kukin puheenvuoron, mutta korkeintaan viisi minuuttia per henkilö, mikäli haluatte vasta kysymyksiin, niin hyvä niin, mutta kaiken kaikkiaan teillä on viisi minuuttia kullakin puheaikaa. Joten rouva Voltsuk, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Kiitoksia näistä kiehtovista kysymyksistä ja kommenteista. Ehkä aloitan nyt suuremmalla kontekstilla, jota en ottanut puheeksi aiemmin. Uskoakseni se, mitä me nyt näemme, on Neuvostoliiton romahtaminen osa kaksi. Jäljääneet seikat. Ukraina on tämä näyttämä, jolla tätä jatkotarinaa nyt näytellään. Kyse on valtapiiriajattelusta. Valtioon ja kansakuntaan liittyvät kysymykset ovat erittäin tärkeitä neuvostoajan romahtamisen jälkeen, joten nämä erottautuneet alueet niiden osalta nyt on kyse kolmesta maasta, jotka todennäköisesti allekirjoittaa sopimuksen. Nämä ovat ikään kuin irrattautuneita, irrattautuneita alueita, joten Venäjän, Venäjällä on vipuvaikutusta siellä, mutta on kyse myöskin tällaisesta hyvin pitkälle menevästä ratkaisusta, illuusioiden rikkomisesta, neuvostoajan jälkeisestä politiikasta. Tämä onkin ollut kaikkien haitallisinta Venäjän omien etujen kannalta. Olin pari viikkoa sitten Armeniassa. Olin suorastaan hämmentynyt siitä, että vaikka oli kulunut viisi kuukautta Armenian presidenteemästä päätöksestä, joka ikinen armeenialainen ministeri puhui yhteistyöstä Ar- EUn kanssa, sen sijaan, että olisi puhuttu tuliitosta Venäjän kanssa. Kun ministeri puhui etenemissuunnitelmasta niin muuten ei tietää tästä suunnitelmasta mitään. Tämä osoittaa, kuinka paljon EU on vaikutusvaltaa. Meidän täytyy kuitenkin pohtia asioita paljon syvällisemmin. Ja missä Venäjä tällä hetkellä on suhteessa itäisiin kumppaneihin? Tämä on kysymys. Tämä syvälle menevä ja laaja-alainen vapakauppa-alue suuntaa tehdänsä poliittisessa kontekstissa. Tähän liittyy hyvin paljon hienosäätöä, varsinkin kun tarkastellaan väliaikaista täytäntöönpanoa tämän vapakauppasopimuksen osalta. Täytyy sekin tunnistaa painopistealueet. Mikä otetaan huomioon vapakauppasopimus ja se, että vähennetään näitä maata yhteisölainsäädäntöön ja 98 prosenttia yhteisölainsäädännöstä silloin pätee. Emme ole nähneet mitään kustannushyötyanalyysiä alakohtaisesti kumppanimaiden kannalta katsottuna. Ja vielä tärkeämpi kysymys on painopistealueiden määrittely ja toimien oikea-aikaisuus ja oikea järjestys siten, että kumppanimaat saavat mahdollisimman nopeasti hyötyä sitä sopimuksesta. Mehän tiedämme, että kaikki assosiaatiosopimukset tulevat vaikuttamaan kehitykseen myönteisellä tavalla, ovat hyväksi näille kumppanimaille, mutta lyhyellä aikavälillä näihin liittyy kustannuksia. Erityisvälineet, kuten se, miten voidaan vähentää kustannuksia siten, että asiat hoidetaan oikeassa järjestyksessä ja priorisoidaan asiat jokaisen maan kohdalla erikseen, Esimerkiksi moldovalaiset ja ukrainalaiset tuottajat eivät voi vastata vielä tuotantostandardeihin ja 50 prosenttia akikommuniteerin kustannuksista on muiden kuin hallituksen maksamia kustannuksia eli yritysten maksamia kustannuksia. Ukrainassa ja Moldovassa tilanne on heikko tässä suhteessa. Haluaisin nyt keskittyä Itä- ja Etelä-Ukrainaan. Mihin Venäjä päättää toimensa, mihin se pysähtyy? painajaisskenaario, joka toivottavasti ei koskaan toteudu, on yksi vaihtoehto. Minä tässä Venäjä ja Itä-Eurooppa viittaan siihen, mitä Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuslaitoksen kollegat ovat sanoneet, että tätä Venäjän nyt tekemään liikettä on suunniteltu hyvin pitkään se, sitä improvisoitiin jonkin verran, mutta Venäjän liikehdintä ja separatismi ajattelu ei ole tässä mitään uutta. Tämä on kuitenkin vielä kesken. Nyt täytyy katsoa, mitä tapahtuu Etelä-Itä-Ukrainassa. Entä sitten erottautuneet alueet? Niillä on merkitystä, kun tarkastellaan karttaa Itä-Ukraina ja Transnistria ja sitä, että tähän halutaan, tänne halutaan luoda joko liittymis- tai liitos maista ja alueista koostuva vyöhyke, niin tämä on yksi mahdollinen skenaario. Ja kaasu- ja öljyputkilla on merkitystä. Kaikenlaisia skenaarioita saattaa syntyä, mutta kyse ei pelkästään ne putkien hallinnasta, vaan myöskin siitä, että ne voidaan räjäyttää ilmaan. Ja tätä minä todellakin pelkään silloin, kun olen pelokkalla tuulella ja mietin, miten Venäjä tulee tekemään ja mitä tulee tapahtumaan, mikäli kaasuputket räjäytetään ja Venäjä sitten ottaa koko Ukrainan haltuunsa. Entä sitten vetoaminen tähän toiseen Venäjään? Tämä on erittäin tärkeää Yhteyksen luominen tuohon toiseen Venäjään. BBC on lopettanut lähetystoimintansa Venäjällä, joten tässä suhteessa hyvin paljon parantamisen varaa vielä on. Kiitoksia paljon. Seuraava puheen puhuja, eli tohtori Keisier, olkaa hyvä. start with, with very last question. Kiitoksia. Ehkä tästä viimeisestä kysymyksestä. Miten väitän tämä nollapeli? Yritin juuri välittää tällaista viestiä, että pitkällä aikavälillä meidän pitää tarkastella luottamuksen rakennusta, eikä ollut kyse va- vastuusta tai syyllistämisestä, vaan miten tämä tilanne on päässyt kehittymään. Ja, ja tässä näkemyksellä on merkitystä. Miten asia on nähty Venäjän hallituksessa, minkälaisia kuvia on eh, edistetty, ei ole kyse syyllisyydestä, mutta ainakin pitäisi tietää, minkälaisia ratkaisuja voi olla ja mihin voidaan päästä neuvottelun yhteydessä. Tähän on varsin vaikea näissä olosuhteissa, niin kuin sanoin, jos keskitytään vain pitkään aikaan, niin se on tietysti kiistamatonta, koska minkäla- mitä, minkälaisen suuren naapurin, kuten Venäjä, haluamme maa, joka taistelee menneisyytensä kanssa ja tuntee itsensä vielä enemmän silloin haluan tässä näkemyksessä sanktiot, joita me asetamme, pyrkivät heikentämään Venäjää. Toisaalta on aivan selvää, niin kuin alussa jo sanoin, että asetamme tällaisia sanktioita, sanktioita, koska tietty raja on ylitetty ja sitä emme tästä tilanteessa voi hyväksyä. Tämä on myös välttämätöntä, koska miljoona ihmistä maiden aukiolla taisteli korruptoitunutta hallitusta vastaan ja siksi meidän piti toimia tavalla tai toisella, mutta on tärkeää, että Venäjä ei näe näitä pelkästään yrityksenä heikentää sitä enemmän. Silloin polarisointi jatkuu, tulee vieläkin vaikeammaksi tulevaisuudessa pohtia minkäänlaista yhteistyömuotoa. Tässä mielessä en ole ihan varma, onko realismi kaikkein tärkeinä asiakasvaisuutissa voin kuvitella, että näin näkemyksellä on merkitystä. Siksi tarvitsemme luottamuksen rakennusta, jotta voitamme tällaiset väärät näkemykset. Toimiiko tämä Putinin kanssa? En ole todellakaan varma, en ole kovinkaan toiveikas, mutta ainakin meidän pitää miettiä pidempää aikaväliä myös ja tätä muuta osaa Venäjästä myös. Olen vakuuttunut, viitannut muihin kysymyksiin, että todellakin Putinin politiikka voi osua omaan nilkkaan, koska niin kuin nyt sanoa, Venäjä on paljon heikompi toimija kuin se antaa ymmärtää tällä pullistelulla. Ainakin taloudellisesti se on vieläkin varsin haavoittuvainen. Olemme nähneet, että rupla laski neljännesosan lähes kriisin jälkeen ja tämä tulee satuttamaan Venäjä, joten ehkä on toivoa siitä, että muutoksia tulee johtuen Venäjän liikemaailman painostuksesta, joka kohdistuu hallitukseen, koska tämä haittaa EUta tietysti, mutta Muutosta tulee varmasti sattumaan vielä enemmän Venäjään kuin EU-hun. Sitten ääripuolueet Ukrainalla luonnollisesti tälle Venäjän propaganda rakentuu, eikä meidän pidä kieltää, etteikö tällaisia ryhmittymiä olisi. On, on todella radikaaleja kansallispuolueita ja niitä löytyy hallituksesta. Ja ehkä tätä pitäisi pohtia. Olisi ehkä hyvä ajatus, että presidentinvaalien jälkeen pidettäisiin uudet parlamenttivaalit, jossa osoitettaisiin tahtoa sille, että saadaan sellainen hallitus, jonka ollaan legitimiteetti, koska nyt tilanne on varsin outo, on parlamentti, joka on ihan sama kuin eh, se parlamentti, jonka enemmistö tuki Janukovitsi, nyt kuitenkin politiikka on varsin erilaista, eikä tämä välttämättä ole kovin vahva, vankka tilanne, eikä hyvä demokraattiselle Ukrainan tulevaisuudelle, joten ehkä paras skenaario olisi että presidentti hajoittaisi parlamentin ja kutsuisi uudet vaalit. Se ehkä on ensimmäinen askel suuremmalle legitimiydelle Ukrainan hallituksessa. Kiitos. Thank you very much. So, Mr. Kiitoksia. Herra Viikand, olkaa hyvä. With all due respect, Mr. Chairman, if this... Kaikella kunnioituksella puheenjohtaja, jos realismin koulukunta olisi ainut, jota tässä pitäisi noudattaa, niin en tiedä olisiko oma maani yhdistynyt tai olisiko EUssa näin paljon jäseniä. On katsottava myös arvopohjaa ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen voimaa. Ja tämä liittyy tähän kovasti. Haluaisin korostaa, että sosiaalisopimukset ovat muutakin kuin vapaakauppasopimuksia. Ne linkittyvät voimakkaasti arvo pohjaan ja niihin arvoihin, jotka todella yhdistävät meitä. Tämä on tässä ehkä voimakkain tekijä ja aivan kuten herra Casey juuri sanoi, sadat tuhannet tai miljoonat ukrainalaiset ovat lähteneet osoittamaan mieltään, eivät niinkään EU-mielisyyden takia, vaan sen takia, että haluavat päästä eroon korruptoituneesta yhteiskunnasta, jossa valtion edut ovat ajaneet yksittäisten henkilöiden etujen ohi. No, jos haluamme olla realisteja, niin silloin on otettava huomioon globalisaatio. Meidän pitää pystyä kilpailemaan maailmanlaajuisesti. Emme saa enää katsoa kapeakatseisesti alueellista kilpailua. Tämä on yhtä tärkeää Venäjälle ja EUlle, ja meidän tulisi tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Nuoret ja monet muut kansalaiset ovat yhteyksissä maailmaan. He eivät he ole pelkästään TV-propagandan uhreja. Sitten kommentoisin Euroopan parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Ensin Jubcheva puhuitte ääripuolueiden vaikutuksesta ja haluaisin korostaa sitä, että hallitus on tullut valituksi perustuslaillisella enemmistöllä 371 ääntä. Saatiin sen tueksi. Jotkin tahot jättäytyvät ulkopuolelle. Siksi meidän täytyy olla varovaisia, emme saa pitää tällaista hallitusta laittomana, oikeutuksettomana. Ja parlamenttivaalit ovat myös tulossa. Ja Tanak kysyy, ovatko seuraamukset oikeita. No voimme toistaa sitä, mitä ulkoministerit ja hallitusten ja valtioiden päämiehet sanoivat, että nämä ovat asteittaisia sanktioita. Emme halua saada aikaan kierteistä, kierteistä kierrettä Venäjän suhteen. On puhuttu myös kolmannesta vaiheesta hallitusten ja valtioiden päämiehet puhuvat jo pitkälle menevistä taloudellisista seuraamuksista EUn ja Venäjän välillä. Sitten vaikuttaako Venäjä Ukrainan sisäisiin suhteisiin? No, jos ajatellaan, että Krimin alue eroaisi Ukrainasta, Tämä varmasti ainoastaan lisäisi Eurooppa ja länsimielisiä tunteita Ukrainassa, sen länsiosissa. Sanoitte, että Yhdysvallat myös suhtautuvat sanktioihin tiukemmin, mutta heille tämä on myös helpompaa, koska sen taloudelliset suhteet Venäjän ja Ukrainaan ovat vähemmän kehittyneet kuin EUn, joten lähestymistapa on erilainen. Poliittinen viesti on kuitenkin aivan sama, kun katsotaan itsemääräämisoikeuden loukkaamista Ukrainassa. Sitten Kruunberg sanoi, että meidän on ennakoitava enemmän ja otettava huomioon se, miten Venäjä suhtautuu politiikkoihimme. Tämä on tärkeä asia ottaa huomioon vaikka olisimme vakuuttuneita omista politiikoistamme, meidän on tehtävä yhteistyötä Venäjän kumppaneidemme kanssa sen suhteen, miten he vastaanottavat ja suhtautuvat näihin politiikkoihin. Meidän on katsottava myös tilannetta taloudellisesta näkökulmasta. Lähestymistapamme on dynaaminen ja uskomme kovastikin yksityisen sektorin voimaan Toisaalta meillä on staattinen lähestymistapa, aikaisemmat sitoumukset, lähestymistavat. On ongelma, jos tilanteeseen suhtaudutaan niin, että voidaan vain hävitä, ei voittaa. Sitten Vuljanic esitti täsmällisen kysymyksen siitä, hyötyisivätkö ukrainalaiset Krimillä asuvat ihmiset viisumivapautuksesta. Moldovan osalta asiassa mennään eteenpäin muutaman viikon kuluttua. Sellaiset moldovaiset, joilla on biometrinen passi, voivat tätä passia käyttämällä hyötyä viisumivapaudesta ja tämä sama pätee ukrainalaisiin, asuipa hän missä tahansa, mikäli heillä Siis tällainen biometrinen passi on käytössä. Tässä oli jotakin konkreettisia vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Kaikilla kunnioituksella poliittinen realismi tarkoittaa valtaa. Valtaa käytetään joko tankkien, panssarivaunujen avulla tai olemalla houkutteleva. Mutta kuinka voi hyötyä EUn vaikutusvallasta vai houkuttelevuudesta, mikäli tankit ja panssarivaunut ovat jo kaduilla, joten tässä nyt on tämä ero näiden kahden vallankäyttömuodon välillä. Meidän järkeilymme liittyä EUn ja NATOon, ne ovat osa samaa pakettia, olivat geopoliittiset asetelmaata. Näillä oli suuri merkitys, ei pelkästään houkuttelevuus ja sen arvon houkuttelevuus, vaan myöskin juuri tämän tyyppiset tilanteet. Joten tässä sitä nyt ollaan. Herra Balash, joka tapauksessa, olkaa hyvä. Eh, eh, Täällä esitettiin lukuisia kysymyksiä, joihin jo vastattiinkin. Kenties viittaisin siihen, mitä puheenjohtajalle totesi. Ja kyse siitä, että kyse on pehmeän vallan käytöstä ja kovista järjestelmistä aseista. EU uskoo pehmeän vallan käyttöön ja te mainitsitte myöskin taloudellisen realismin ja sen että EU voi mallina olla houkutteleva sosiaalisesti ja taloudellisesti katsottuna. Ja tässä vaiheessa voidaan pohtia, mitkä maat kenties haluavat tulla lähemmäksi, mitkä haluavat pikemminkin liipua kauemmaksi syystä toisesta. EU ei tarvitse sellaista politiikkaa kuin Venäjä saadakseen jäseniä tuliliittoon. Mikäli EUlla on ongelma sen osalta, kuinka ei elätellä turhia toiveita kumppanimaiden suunnalla nopean liittymisen suhteen, niin tämä on eri asia. Uskoakseni erittäin tärkeää, että EU voi tarjota taloudellisen mallin, talousmallin, nyt puhun taloudellisesta vallasta, ja se voi tarjota myöskin houkuttelevan tulevaisuuden näille maille, jotka noudattavat tätä mallia, uuden aikaistaminen, ja talouden kilpailukyky ja parempi mahdollisuus kilpailla nousevien talouksien kanssa. Nämä kuuluvat tähän. Ja kun tarkastellaan Venäjän taloutta, se on dynaamisesti lähestymässä kehittynyttä taloutta tai kehittyvää taloutta. Ja tämän on pahaksi Venäjän kansalaisten kannalta idässä on havaittu, että on olemassa syitä sen taustalla, miksi halutaan lähemmäksi EUta. Viittasi myöskin Rova Ljubjevan huomioon, kun hän totesi, että EU on tehnyt virheitä luodessaan kumppanuuksia itäisen kumppanin maiden kanssa suhteessa Venäjään, kuten aiemmin mainittiin. Venäjälle tarjottiin mahdollisuutta keskustella. Ja vielä hiljattain ei ollut mitään intressiä Venäjän puolella tämän suhteen. Venäjä olisi ollut hyvinkin kiinnostunut kolmenvälisestä vuoropuhelusta siinä mielessä, että Ukraina, Venäjä, EU olisivat voineet keskustella, mutta en näe, että tämä olisi oikea tapa keskustella suvereineista maista. Ukraina on maa, joka ei ansaitse tällaista isoveli-pikkuveli-asetelmaa. Me haluamme neuvotella kahdenväisesti Ukrainan kanssa. Olemme valmiita keskustelemaan Venäjän kanssa, mikäli Venäjällä on jotakin huolia tai intressejä, etuja, jotka ovat kyseessä. Mutta Venä- nyt ei pitäisi tunnustaa, että Venäjällä olisi mitään erityisoikeuksia näiden maiden osalta, jotka ovat kyseessä. Ja lopuksi vielä Kuinka EU sitten käytännössä nykyolosuhteissa, jotka ovat vaikeata, voi toimia kolmiteisen kumppanuuden maiden kanssa? Ukraina osalta, kuten jo todettiin, otetaan käyttöön toimia, jotka ovat yksipuolisia. Nämä pätevät tulevina viikkoina vapaakauppasopimuksen toivottavasti nyt nopeassa aikataulussa saadaan aikaan neuvottelut ja mahdollistetaan se, että ole markkinat tavataan. Tästä on ehdotus jo tehty. Komissio on tehnyt ehdotuksen sen toimintaan sen myöskin parlamentille ja neuvostolle. Niin ikään me autamme sääntelyn harmonisoinnissa. Tässä en ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä on epärealistinen ja hyvin raskas taakka näiden maiden kohdalla. Yksinkertainen totuus on, että mikäli tuote ei vastaa EUn terveys- ja teknisiä standardeja. Tuotteet eivät voi päästä EU-markkinoilla, oli sitten kyse vapaakauppasopimuksesta tai ei. Näiden maiden kohdalla toimitaan erittäin avokätisesti. Meillä on teknistä apua ja yhteistyöohjelmia, joilla helpotetaan näiden normien vastaavuuteen pääsemisessä ja myöskin annetaan suositumuskohtelu näille maille – tariffien osalta. Tämä helpottaa näiden maiden mukaan pääsyä. Samantyyppisiä yksipuolisia toimia on otettu käyttöön myöskin Moldovan suhteen. Moldovalla on autonomisia kaupan suostumuskohteluita Georgian osalta, niin ikään yksipuolisia suostumuskohteluita ja EUn GSP Plus sääntelyn mukaisesti kyse on erityisestä tarif- käytänteistä Moldovan kaltaisten maiden suhteen. EU-markkinat yksipuolisesti avataan tämän maan tuotteille. Kiitoksia. Tämä osoittaa, kuinka paljon meillä on joustavuutta, kuinka paljon tarvitaan joustavuutta näissä olosuhteissa, mikäli halutaan mukauttaa välineitämme sopimaan paremmin viimeaikaisiin tilanteisiin. Johtopäätöksenomaisesti Haluaisin kiittää tilaisuudesta käydä näkemysten vaihtoa teidän kanssanne ja aivan lopuksi pyytäisin, että kansainvälisen kaupan valiokunnan edustaja herra Valeissa puhuu vielä lopuksi. Thank. Kiitoksia. Yksi asia vain. Olemme saavuttaneet tiettyjä johtopäätöksiä tänään, mutta yksi asia on varmaa. Meidän täytyy varmistaa, ettemme tule myöhään suosituksemme kanssa, koska mitä tapahtui Ukrainalla ja Krimillä osoittaa, että meidän pitäisi ennakoida tiettyjä asioita etukäteen, eikä sitten kun Venäjä jo on täydessä toimessa, joten mitä tapahtuukin, meidän pitää varmistua, että näin ei tapahdu uudestaan. Kiitokset, että tulitte paikalle ja kiitoksia tilaisuudesta osallistua. Kiitoksia paljon teille. Colleagues, colleagues, I would ask. Hyvät kollegat, nyt pyytäisin, että ne, jotka eivät osallistu kokouksemme, enää, poistuisivat paikalta hissun kissun niin, että voimme jatkaa keskustelutamme. Meillä on nimittäin suuri määrä asioita vielä estyslistalla ja meidän täytyy käsitellä ne kaikki vielä tänään. Joten pidemmittä puheitta pidemmittä puheitta. Nyt äh, totean sen, että seuraavaksi käsittelemme suosituksen neuvostelle EU- ja Japanin strategista kumppanissopimusta koskevista neuvotteluista. Ja pyytäisin, että esittelijä herra Peterle puhuu ensimmäisenä. Olkaa hyvä herra Peterle. Lipa, gospod eh, predsednik. Jaz vesel, da Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme päässeet vaiheeseen, jossa olemme saaneet määriteltyä lähestymistapamme tähän merkittävään sopimukseen. Ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän avoimuudestaan. Olin itsekin valmis hyväksymään kaikki tarkistukset, jotka mielestäni veivät tekstiä eteenpäin. Ja hyväksynkin tarkistuksista suurimman osan. Eli hyväksyn tarkistukset, jotka selventävät ja vahvistavat mietintöjä, jotka antavat selkeät suuntaviivat neuvotteluille. Ja vastustin sellaisia tarkistuksia, jotka olisivat rasittaneet mietintöä liikaa menneisyydellä tai sillä, että pohdittaisiin liikaa sitä, mitä voisi tapahtua. Meidän täytyy pyrkiä sellaiseen neuvottelumandaattiin, jolla saadaan aikaan pitkän aikavälin strategiset, strateginen kumppanuussopimus, jolla pyritään takaamaan rauha ja vauraus ja vakaus. Pystymme näin myös avaamaan uusia yhteistyön alueita, kuten tarkistuksistakin käy ilmi. Olen tyytyväinen myös siihen, että Japanin pääministeri Abe on ottanut kantaa suhteidemme jatkuvuuteen ja muun muassa lohtunaiskysymykseen. suullinen äh, tarkistus, joka liittyy revisionismiin, on kuitenkin tar- tarpeeton. Haluaisin viitata kahteen tarkistukseen. Ensimmäinen niistä on äh, maantieteellinen täsmennys ja toinen poliittinen täsmennys. Tu- uskoakseni minun ei tässä enää tarvitse ryhtyä käsittelemään yhteyskysymystä, vaan pitäisi löytää sanamuoto, joka olisi hyväksyttävissä kummallekin osapuolelle. Katsoa, miten se vaikuttaa kumpaankin. Tässä kaikki puheenjohtaja, koska aika on vähän käytettävissä. Kiitos, kiitos huomiostanne. Kiitoksia paljon. Nyt tilanne on hieman hankala minun kannaltani, koska olen myöskin varjoesittelijä, eikä ryhmästäni ole paikalla ketään muuta, joten koittakaa nyt kestää, että puhun myöskin varjoesittelijän ominaisuudessa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne tästä asiasta. Osa ongelmaa tällä alueella on se, että kaikki Osapuolet pyrkivät uudelleen tulkitsemaan menneisyyttä. Ja kun viitataan tulevaisuuteen, meidän täytyy myöskin viitata menneisyyteen ja todellisuuteen. Olen tässä suhteessa täysin samaa mieltä teidän kanssanne. En sano tässä nyt enempää, vaan pyydän nyt, että herra Bytikofer puhuu seuraavana. Thank uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös herra Peterle, esittelijä. Me keskustelimmekin hänen kanssaan, niin hän yritti ottaa huomioon yhteisiä ajatuksia, joita me olimme myös esittäneet. Aina emme pystyneet sopimaan. Tämän takia haluaisin korostaa ihan muutamaa kohtaa vain, jotka erityisesti huolettavat meitä. Tarkistus yksi ensinnäkin siinä käsitellään näitä lohdutusnauhtunaisia. Keskustelun jälkeen minulle tulee sellainen vaikutelma, että ehkä tukea saattaisi tulla eri ryhmältä tälle tarkistukselle. Nyt olen saanut kuulla herra Peteriltä ja teiltäkin puheenjohtaja, että olette sitä mieltä, että tilanne on muuttunut – Japanin päämisen takia minä tulen tätä asiaa nyt tarkastelemaan varmastikin, enkä tässä tilanteessa vielä ole valmis tulemaan ihan samaan lopputulokseen. Vieläkin uskomme, että tämä asia on niin arkaluontoinen, että kyllä siinä on järkeä, että Euroopan parlamentti sen myös mainitsee. Sitten mitä tulee tarkistukseen numero viisi, Edelleenkin minä toivon, että tukea löytyy sille ajatukselle, että laajennettaisiin yhteistyöaluetta, eikä vain mainittaisi näitä rauhanomaisia ydinenergian käyttömahdollisuuksia. Mielestäni tämä erityinen lause tässä kontekstissa, tässä suhteessa voisi, voitaisiin nähdä, miten sanoisin, vähän yksipuolisen ainakin, joten me yritämme muuttaa tätä kohtaa. Sitten kolmanneksi tarkistus 30. Siinä korostetaan asia, jonka pitäisi huolettaa molempia osapuolia suuresti, nimittäin kattava globaali vastaus ilmastonmuutokseen. Tässäkin kehottaisin kollegoja pohtimaan sitä, että tukisivat tätä lisäystä. Tämän lisäksi haluaisin vain mainita ihan muutamia sanoja. Suullinen tarkoitus numero kaksi, anteeksi, suullinen tarkastus 1, joka tarkastuksen 2, su- suullinen tarkastus 4, tarkastuksen 19 ja suullinen tarkastus 10, 35 tarkistuksesta. Me olemme tätä kautta yrittäneet muuttamaan kieltä, jota alun perin ehdotimme, jotta tästä tämä olisi helpompaa muille ryhmille liettyä tähän vaatimukseen. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Peterille. E, Kiitoksia, puheenjohtaja. En erityisesti maininnut näitä tarkistuksia, joista oli sopu jo syntynyt. Mitä tulee Fukushimaan tai muihin ydinvoimaan liittyviin kysymyksiin, joiden osalta me huomautimme, että ydinvoiman rauhanomainen käyttö on asioita haluamme edistää. Uskon, että onnistumme vielä sopimaan tilanteen tämän tarkistuksen osalta, johon liittyy vielä erimielisyyksiä usein esiin tulee asian vuoksi. Herra, herra Salafranka. Aivan lyhyesti puheenjohtaja, halusin antaa tukeni esittelijä Peterlen työlle, koko EPPn tuen. Tämä mietintö on sellainen, että siinä on katsottava tulevaisuuteen. Japanista on tehtävä myönteinen ja rakentava EUn kumppani ja on pyrittävä löytämään keinoja tukea tätä suhdetta nyt kun EU käy muitakin neuvotteluja tällaista kumppanuksista eri suuntiin. Kanadan kanssa on päästy jo lähestulkoon päätökseen. Viitaan tässä myös Australian ja Uuden-Seelannin neuvotteluihin ja Mercosur-neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä. Ne pitää pyrkiä saattamaan päätökseen mahdollisimman hyvällä tavalla EUn kannalta ja samoin Japanin suhteen näin on tehtävä se, että painotetaan olennaista osaa demokraattista lauseketta sopimuksessa, joka heijastelee parlamentin sitoutumista perusoikeuksiin, perusvapauksiin, on tärkeä kysymys. Tästä meidän täytyy löytää jonkinlainen sanamuoto, päästä eroon esteistä, että tähän vielä liittyy. Ja olen varma, että mikäli halukkuutta löytyy, varmasti voimme päästä asiassa eteenpäin. Kuitenkin poliittinen ryhmäni tukee kaikin keinoin Peterlen erinomaista työtä. Toivottavasti tämä valiokunta voi laajasti tukea mietintöä. No. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme seuraavaan asian esityslistalla, Kyse on suosituksesta neuvostolle yhdistyneen kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnon osalta. Rova Neits korvaa täällä herra Lansdorfin, joka ei päässyt tänään paikalle. Nyt pyydän, että Rova Neits esittelee asian. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Suosituksen laatija kollegani Lambsdorff tietystikin valmisteli päätöslauselmaa ja neuvottelu siitä kollegoiden kanssa, muiden ryhmien ja varjoesittelyiden kanssa saadakseen aikaan sopimuksen lukuisista ehdotuksista, jotka liittyvät kompromissitarkistuksiin. Käsittääkseni nämä kompromissitarkistukset on laajalle piirille myöskin jaettu, ja ilomielin olen valmis kuuntelemaan, mitä kollegat haluavat sanoa näistä ehdotuksista, mitä heillä on sydämellä niiden osalta. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon myöskin kahteen tai kolmeen suulliseen tarkistukseen, jotka herra Lambsdorff haluaa tehdä. Scholzin tekemä tarkistus 15 on yksi esimerkki. Sillä halutaan korvata sana female sanalla woman, joka on tietysti elegantempi sana. Tarkistus 22 pyrkii liittämään tämän sisällön alkuperäiseen kohtaan A, puoli pisteestä eteenpäin kohdan A-teksti lukisi seuraavalla tavalla, kuulisi seuraavalla tavalla. Kohta A. Aktiivisesti edistetään erityistä seurantaa ja julkilausuman päätösasemaa täytäntöpano, joka liittyy oikeusvaltion periaatteen kunnettamiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 24. syyskuuta 2012. Päätöksen pohjalta ja pohditaan, missä määrin oikeusvaltion periaate voidaan yhdistää meidän oleviin pohdintoihin, joita tehdään vuoden 2015 jälkeisen ajan osalta vuositoistavoitteiden suhteen. Niin tässä tämä oikeastaan olikin. Joten tässä hieman selitetään alkuperäistä kohtaa A. Lisäksi tarkoituksena on äänestää tarkistuksesta 51 kolkestiirin tarkistuksesta lisäyksenä, joka tulisi alkuperäisen kohdan Q loppuun. Lisäksi ehdotetaan, että muutettaisiin tarkistus 64 jonka Munis on tehnyt. Mikäli kollegalla on mitään huomioita tai kommentoitavaa, niin ilomielen kuuntelen näitä huomautuksia. Mikäli ei ole, niin siinä tapauksessa tekstistä äänestän siinä muodossa, minkä nyt totesin. Kompromissit ja tarkistukset ja tietystikin muut tarkistukset, joista halutaan pitää kiinni. Tulevat sitten äänestykseen siinä vaiheessa, kun ne nyt ovat. Edustaja Salafranca. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin rouva Neissiä hänen esityksestään, joka hän teki Ransoitin nimissä. Minäkin haluaisin edustaa ryhmäni esittelee herra Predaa joka haluaa kiittää yhteistyöstä, jota esittelijä on osoittanut tämän suosituksen yhteydessä. Samoin hän on varsin valmis neuvottelemaan kompromisseista. Herra Preda on sitä mieltä, että tosiaankin laaja konsensus on olemassa, mitä tulee poisten ryhmien välisiin neuvotteluihin, jotta saataisiin aikaan prioriteetit ennen YK kokousta, ja tässä mielessä hän on sitä mieltä, että tämä päättäväisyys ja prioriteettien asettaminen tulee näkymään selkeänä tehokkaana suosituksena, niin voimme hyvin keskittyä niihin kysymyksiin, jotka todella ovat meille tärkeitä. On pyydetty, että välittäisin teille muutamia kommentteja joistakin erityiskohdista. Ensinnä lausunnossa pyritään varmistamaan vahva seuranta ja sovelletaan suosituksia, jotka on hyväksytty ko- korkean tason kokouksessa käsitellään oikeusvaltioperiaatteita, mitä tulee rauhaan, turvallisuuteen. Sitä on tärkeää korostaa roolia, joka liittyy näiden tavoitteiden säilyttämiseen ja mikä rooli alueellisella järjestöllä pitäisi tässä olla, niin kuin hiljattaiset kriisit, Afrikan, Afrikassa ovat osoittaneet muun muassa Malissa ja pitäisi myös korostaa aspekti, jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn, kun on kyse vastuusta suojella, mitä tulee EUn ja YK YK suhteeseen meidän varjostamme on sitä mieltä, että pitää jatkossakin pyrkiä keski- ja pitkällä aikavälillä turvallisuusneuvostossa, uudessa turvallisuusneuvostossa voimaan niin, että ei vain EU puhu yhdellä ainoalla kielellä, vaan myös ennaltaehkäisyn yhteydessä EUlla on tai sillä voi olla oma paikkansa laajennetussa tulevaisuusneuvostossa ja näin ollen pyytäisin, että tukisitte tarkistusta 57, jonka kollegamme on esittänyt, mitä tulee sitten kehitysagendaan vuodesta 2015 eteenpäin. Tähän Rova Neis viittasi. Meidän varjoesittelemme herra Preda on tehnyt joitakin tarkistuksia. Tarkoitus on korostaa sitä, että EU pitäisi saada aikaan yhtenäiset laajat puitteet 2015 kehitystavoitteille liittyy selkeät kriteerit, täytäntöönpanokriteerit ja pitäisi ottaa mukaan tärkeimmät kysymykset, jotka liittyvät kestävyyteen ja kehitysyhteistyöhön. Sitten on yksi erityinen kohta, joka liittyy ähm, kehitysagendan rahoittamiseen vuoden 15 jälkeen ja herra Preidan mukaan hän on sitä mieltä, että kanta, joka kohdassa P esitetään, päätöslauselmassa, niin se voi antaa sellaisen vaikutelman, että EU on vastentahtoinen sitoutumaan tähän, kun taas todellisuudessa neuvoston päätelmät joulukuulta 2013 osoittavat ihan selvästi, että ollaan, EUssa ollaan valmiita tähän, sitoutumaan tähän kehitysagendaan ilman, että liikoja ehtoja asetetaan. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja Herra Predan kantat loogisestikin on sellainen, että hän pyytää esittelijää herra Lansdorfia tukemaan 49 tarkistusta, niin se tulee aivan selvästi tämä Eurooppa-neuvoston tahto rahoituksellisesti tukea agendaa tätä strategiaa vuoden 2015 jälkeen. Kiitos. For... Kiitoksia jälleen kerran. Minä joudun tässä toimimaan varjoesittelijänä Maria Munisin tilalla. Hän on nyt poissa. Haluaisin tehdä yhteenvedon tekstistä, jonka sain häneltä. Ryhmämme nimissä on tehty lukuisia tarkistuksia, mutta niin ikään ryhmämme haluaa tukea kaikkia tarkistuksia, jotka liittyvät naisten oikeuksiin. 42 ja 43 Rova Schaken tarkistukset ovat tällaisia, niin ikään meidän tarkistuksemme 44. Tehän tiedätte, että käytännössä me katsomme, että naisten oikeudet ovat avainasemassa kaikissa YK toimenpiteissä. Ryhmä aktiivisesti tukee kaikkia työtä, joita on tehty kansainvälisen sopimuksen ja määritelmän aikansaamiseksi ilmastopakolaisten osalta. Syyrian suhteen ryhmämme vahvasti tukee sitä, että laadettaisiin riippumaton kansainvälinen tutkimuskomitea tutkimaan kaikkia väitettyjä ihmisoikeusloukkaamuksia konfliktin syntymisen jälkeen ja varmistaakseen sen, että vastuussa olevat henkilöt saadaan tilille teoistaan. Nyt pyytäisin, että Rova Neitsa tekee vielä johtopäätöksiä keskustelusta, mikäli niin haluaa. Kiitos kollegoille heidän esittämistään huomioista liittyen varjo esittelee Predan pyyntöön liittyen 49 tarkistukseen. Minun on tarkistettava tässä esittelijän kanta. En voi vielä sanoa tähän asiaan mitään. Mutta kiitoksia kaikille kollegoille heidän panoksestaan. Toivottavasti äänestys huomenna hyvin. No, toivotan niin. Kiitoksia paljon. Siirrymme sitten seuraavaan asiaan. Te tiedätte, että meillä oli määrä antaa suositusneuvostokomissiolle ja ulkosuhdehallinnolle – EUn Iranin strategiasta. Koska minun kollegani Maria Munis ei ole paikalla, meidän täytyy lykätä tämä keskustelu tuonemmaksi. Meidän täytyy äänestää ilman keskustelua, koska esittelijä ei ole paikalla. Rouva Schacke, oletteko te varjoesittelijä? No siitä vasta voitte puhua. Excuse me, Mr. Salafranca first. Onko, onko minun vuoron vai herra Salafrancan? Ai, kiitos, hyvä. Vai menettelytapa kysymys. Voisi Taisinko aikaisemmin kertoa, jos esittäjät eivät ole paikalla, istumisesta muuttuu, koska yksi syy, miksi täällä istun, on, että voin keskustella EU-Iran suosituksesta neuvostolle mielestäni. Tämä on riittävän tärkeä kysymys ja ymmärrän kyllä, että ihmisillä on muita sitoumuksia mutta ainakin minimissään pitäisi vaatia, että tästä kerrottaisiin, ei silloin, kun tämä kohta tulee estyslistalle vastaan. Tätä aivan oikeassa, mutta tilanne on se, mikä on. Tämä on poliittista realismia. Meidän täytyy nyt mukautua tosiasioihin. Herra Salafranka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Schalke on aivan oikeassa pyynnössään. Ja haluaisin sanoa puheenjohtaja myös, että että Minusta ei ole hyvä menettelytapa valmistella huomista äänestystä ilman vastaavaa keskustelua. Tätä en voi hyväksyä. Varjoesittelijäni on delegoinut minut eh, puhumaan puolestaan. Hän myös muissa ryhmissä, eikä ole oikein äänestää ilman Eh, alkukeskustelua. On valitettavaa, että esittelijä ei ole paikalla ja on vielä valitettavampaa, että hän ei ole tänne pyytänyt ketään puolestaan. Ja sanotte, että keskustelua ei ole, huomennakaan äänestystä ei voitaisi sitten toimittaa, koska se olisi sääntöjen vastaista. On harmi, että näin nyt kävi. Jotkut ryhmät ovat työjärjestyksen mukaan kuitenkin pyytäneet paikalle jonkin henkilön edustamaan itseään. On harmi, että täällä on toimittu nyt näin. Huomenna emme voi äänestää, jos emme käy keskustelua, joka oli sääntöjen mukaan pitänyt käydä. As far as I know. Sikäli kun tiedän, että kokoontuivat ja puhuivat tästä mietinnöstä. Tiedän, että tästä on sopu syntynyt, joten poliittisesti katsottuna jollakin tavalla meidän täytyy nyt saada tämä asia katettua. Kyllä me voimme, kyllä me voimme käydä keskustelemaan esittelijääkin. Te voitte sanoa, mitä te olette, rouva Shaki voi sanoa, mitä mieltä hän on asiasta ja niin poispäin. Mikäli nyt ihan välttämättä vaaditte keskustelua, niin mikä seinä? Ja sitten toimitamme tämän tiedon esittelijälle. Kertaan sitten mikä teidän näkemyksenne on. Tämä on ainoa tapa päästä tästä pulmallisesta tilanteesta, koska muuten tätä ei saada hoidettua tällä vaalikaudella. Kyse nyt ei ole siitä, että meidän ryhmämme tässä on laatinut tämän mietinnön, vaan kyse on itse asiasta, joka on tärkeä. Kyse on Iranista. Te tiedätte, että olemme erittäin arkaluontoisessa tilanteessa nyt neuvottelujen osalta, herkässä tilanteessa, joten kompromissiehdotuksena on nyt tämä, mikä tämä te sopii. No herra Salafranca. Puheenjohtaja, juuri näin minäkin sanoin. Meidän pitää lähteä siitä liikkeelle, että teemme työtä demokraattisessa elimessä, kuten tämä valiokunta. Mistä on hienoa, että varjoesittäjät tulevat paikalle ja voisivat osallistua näihin sopimuksiin, mutta tämä ei kuitenkaan perustele sitä, että poistaa niitä keskusteltuja, joissa kuitenkin piti voida keskustella, koska jos näin toimimme kaikkien mietintöjen kohdalla, niin silloin ei voida, tarvitse mitään kokouksiakaan pitää ja voisimme kaikki vain sopia varjoistelijoiden ja pääesittelijän välillä. Minä yksinkertaisesti haluaisin sanoa, että jos te haluatte, että äänestämme tästä mietinnöstä, meidän pitää keskustella tänään, jotta jäsenet ovat ilmasta kantansa. Mielestäni tätähän tekin tässä vissiin perään kuulutettiin. So. Juuri niin, tismalleen. Meidän pitää nyt aloittaa tämä keskustelu. Yeah, more or less a point of order. Työjässä puheenvuoro siis, niinkö? Varjoesittelet siis ensin. Rova Kronberg. Raportos. Te olette te saatte puheenvuoron. Thank you, Chair. And I... Kiitos, puheenjohtaja. Olen iloinen, että keskustelu voidaan käydä. Ensinnäkin minä ja minun ryhmäni toteamme, että mietintö on laadittu hyvään aikaan. Neuvottelut ovat meneillään ja Rova Ashton on hiljattain vierailut Iranissa. On tärkeää, että mietinnössä ei oteta mitään sellaista, mikä jollakin tavalla vaikeuttaisi neuvotteluprosessia, vaan pikemminkin pitäisi antaa Ruhanille tilaa saada aikaan lopullinen sopimus riittävästi liikkumavaraa. Ei pidä esimerkiksi vaatia uranin rikastamista, vaan pikemminkin halutaan edistää neuvotteluita. Täällä on muutama seikka, jota me vihreät haluaisimme painottaa. On tärkeää parantaa suhteita Iraniin. Nythän puhutaan strategiasta EUn ja Iranin välisestä, välisestä yhteistyöstä, ja loppujen lopuksi toivottavasti saadaan aikaan myöskin lopullinen sopimus. EUn täytyy olla läsnä Iranissa. Monia kauppavaltuuskuntia on käynyt jo paikan päällä. Kulttuurivaihtoa ja muutakin vaihtoa käydään, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää vastapuolta ja saataisiin jonkinlainen näppituntuma sen osalta, mitä tavalliset iranilaiset ovat mieltä yhteistyöstä EUn kanssa. Siksi olisi tärkeää avata edustusto Iraniin ja mahdollisimman nopeasti tämä pitäisi tehdä. Olen pyytänyt, että että ulkoasioiden valikunnan puheenjohtaja lähettäisi kirjeen, jossa hän toteasi, että edustusto pitäisi avata mahdollisimman pian ja että raha pitäisi antaa tähän tarkoitukseen. Toinen seikka, jota haluaisin painottaa, on seuraava. Vaikka mietintö on hyvä, siinä ei yksityiskohtaisesti pohdita ihmisoikeuskysymyksiä niiden henkilöiden osalta, joiden ihmisoikeuksia on loukattu. Vuoropuhelua ihmisoikeuksista pitäisi saada aikaan, menetelmät pitäisi määritellä. Nobel-palkinnon saaja Lariani on jo todennut, että tällaisten keskusteluiden aloittaminen ihmisoikeuksista olisi ennalta edellytys muille keskusteluille. Ihmisoikeusvuoropuhelua tässä nyt peräänkuuluttaisiin Iranin kanssa, erilaista näkemysten vaihtoa ja edustuston avaaminen. Nämä ovat nyt ne kolme painopistealuettani. Oh. Kiitoksia paljon. Nyt pyytäisin, että herra Franka puhuu, mikäli hän niin haluaa. Simplemente, señor presidente, para decir que... Sen tässä puheenjohtaja varjoesittely ryhmässäni niin ei voinut tulla mukaan tähän kokoukseen johtuen tärkeistä vastuutehtävistä, jotka liittyvät vaaleihin tällä kertaa. Yksinkertaisesti korostaisin vain sitä, että tarkistukset, joita hän on tehnyt EPPstä, liittyvät tiettyyn avoimuuteen, mutta tässä kuitenkin aina noudatetaan ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja varjo ryhmässä, niin on halunnut antaa tukensa suurelle enemmistölle tarkistuksia, joita oman ryhmän tekijät ovat tehneet samoin ECR-tarkistuksella nyt kun esittelijä on poissa, niin ei ehkä nyt kannata enempää puhua esittelijän linjasta, mitä tulee tiettyihin tarkistuksiin, koska, koska nyt ei kannata. Tästä on näin toimia. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much. Uh, Mrs. Schack. Kiitoksia. Sitten Rova Schaakke. Thank you very much. Uh... Kiitos. Haluan korostaa sitä, että vaikka olen varsin pettynyt siihen, miten tässä on toimittu, uskon, että meidän on huomenna äänestettävä Kiitoksia ohjeistuksestanne tältä osin. Tarkistukseni tähän suositukseen liittyen EU- ja Iranin suhteisiin saivat alkunsa myös viime syyskuun Iran vierailusta. Me näimme, minkälaista avautumista, avautumista voisi tapahtua muissakin asioissa kuin teknisissä ydinenergiakysymyksissä. Totta kai ihmisoikeuskysymykset olivat hyvin läsnä mukana keskusteluissa. Itse puhuin naisten oikeuksista ja ilmaisun vapaudesta lehdistössä ja verkossa. Sitten puhuttiin oikeusjärjestelmästä siitä, että syytetyt eivät useinkaan saa asianajajaa käyttöönsä menettelyt ovat hyvin nopeita ja johtavat usein hyvin vakaviin rangaistuksiin, jopa teloituksiin. On katsottava myös Afganistania, huume virtaa, huumekauppaa Iranin kautta kohti EUta on myös asia, josta keskusteltiin. Ja sen osalta voimme ehkä löytää keinoja tehdä yhteistyötä ennakkoehtona on kuitenkin selkeästi se, että ei pidä olla tunnistettuja epäilyjä tai tuomittuja, jotka EUn avulla joutuisivat kohtaamaan kuolemantuomion. Samalla kuitenkin olemme osavastuussa siitä, mitä tapahtuu, kun länsivoimat poistuvat Afganistanista. Maassa on runsaasti hyvin haavoittuvaisia pakolaisia. Ja sitten puhuttiin myös mahdollisesta kulttuuri- ja opiskelijavaihdosta. Parhaiten asioissa voidaan toimia EUn edustustojen kautta tuossa maassa tehdään hyvin merkittävää työtä. Ja nämäkin tahot uskovat, että yhteistoimin voidaan saada aikaan enemmän kuin pirstaloiduin toimin. Ydinvoimakysymyksessä on katsottava mahdollisuuksia päästä eteenpäin. Emme saa kuitenkaan olla naiveja. Iranin viranomaisten suhteen. Siis meidän on myös katsottava Syyrian sota. Se on saatava päättymään. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet uhreiksi ja naiset ja lapset ovat kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa. Ja Iranilla on merkittävä rooli terroristijärjestöissä, kuten Hezbollahissa tämän sodan osalta. Terrorismi ja sota joukkotuhaseiden käyttö on saatava päättymään alueella. Siitä voidaan keskustella jatkossakin Iranin kanssa. Tässä siis osviittaa jätetyistä tarkistuksista ja toivon, että voimme saada aikaan selkeän yhteisen lausuman ja näkemyksen siitä, miten EU ja Iran voivat tehdä yhteistyötä, minkälainen strategia EUlla tulisi olla asiassa. Meidän on oltava pragmaattisia ja realistisia. On katsottava, missä asioissa voidaan päästä eteenpäin Eli esimerkiksi ihmisoikeuksissa, Syyrian sodassa, huumesodassa, pakolaistilanteessa ja niin edelleen. Toivottavasti huomenna saadaan rakentava tulos. Uh, Kiitoksia. Edustaja Tanak. Thank you, uh, Mr. President. Well, very briefly... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Minun ryhmäni on uh, hieman varovaisempi ja vähemmän hyökkäävä suhteessa Iraniin. Ruhani on vasta vähän aikaa vallassa, joten hän täytyy nyt uh, näyttää oikea luontonsa. Haluaako on todellakin neuvotella hyvässä uskossa? Hyvin vahva mielikuva on sen suhteen, että ajan myötä tilanne varmistuu. Geneve 2 hyvä periaatteessa ja toivottavasti sitten ydinohjelma saadaan keskeytettyä, mutta tällä välin ei voida vielä mitään lopullista johtopäätöstä tehdä. Meillä on jotakin varaumia myöskin sen suhteen, pitäisikö Iran ottaa täysimittaiseksi kumppaneiksi keskusteluissa Syyrian osalta. Minun mielestäni tässä liikaa legitimoitaisiin silloin Iranin roolia tässä traagisessa sisällissodassa. Voitaisiinko sitten avata täysi mittainen edustusto Teheranissa ulkosuudenhallinnon diplomaatti tai asianhoitaja voisi olla toinen vaihtoehto – mutta täysimittainen edustusto minun mielestäni ehdotuksena olisi jälleen asia, jotta Iran voisi käyttää hyväkseen ja sanoa, että me hyväksymme Iranin toimet huolimatta siitä, että ihmisoikeustilanne ja ilmapiiri on järkyttävä. Siellä edelläkin alaikäisiä teloitetaan ja sorretaan ja ahdistetaan ihmisiä heidän seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi ja muidenkin asioiden vuoksi, joten me olemme hieman epäilisellä kannalla. Äänestämme kenties tyhjää. Kiitos sitten Vidal Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että tässä varovaisuuden pitäisi meitä ohjata, kun tehdään suosituksia EUn strategiasta Iranin kohdalla. On olemassa tämä Geneven sopimus marraskuulta viime vuonna. Se on varsin merkittävä sopimus, mutta niin kuin jo sanottiin, on sanottu eri tarkistuksissa, joita Tunne Kela minä itse ja monet muut jäsenet ovat allekirjoittaneet ryhmästä, niin meidän ei pidä unohtaa sitä, että maa edelleenkin rikkoo erinäisiä YK tulosneuvoston päätöslauselmia vastaan ja samoin mitä tulee sen ydinsulkusopimuksen velvoitteeseen, meidän ei tässä puhua siitä, että poistetaan rajoituksia, vaan pikemminkin pitäisi toivoa, että tämä väliaikainen sopimus johtaisi lopulliseen kattavaan merkittävään, merkitykselliseen sopimukseen. Iran on ehkä vapauttanut joitakin mielipidevankeja viime syyskuussa, mutta Tämän ei pitäisi saada meidät sulkemaan silmiämme laajamittaisilta teloituksilta ja epäreilulta oikeudenkäynneiltä, kidutustapauksilta, erityisesti jotka toiminta kohdistuu poliittisiin aktivisteihin ja vähemmistöön edustajiin. On huomattavassa määrin lisätty teloituksia niin sanotun maltillisen Rohanin tultua valtaan viime kesänä. Tämän vuoden ensimmäisenä kahtena viikolla 40 ihmistä hiirtettiin. Meidän pitäisi korostaa sitä, että Iran myöntää viisumin YK erityisihmisoikeusedustajalle Iranissa ja puheenjohtaja. Tämä on ihan avainkohta. Minulla oli kokous Nobelin palkinnon saajan kanssa ja hän Tämä näin on erittäin päättäväinen sen suhteen, että tämä on olennainen kohta. Jos erityis, YK on erityisihmisoikeusedustaja ei saa mennä edes maahan, jotta voi tehdä paikan päällä työtään, niin mistä me silloin oikein edes puhumme, koska kompromissitarkistuksessa sanotaan, että meidän pitäisi tukea tämän erityisraportoijan työtä. Mutta tämä on jälleen epämääräistä. Meidähän pitäisi sanoa niin, että me pyydämme, että Inarin hallitus antaa erityisraportoijalle viisumin, jotta hän voi matkustaa Iranin tutkimaan tilannetta paikan päällä ihmisoikeustilannetta. Jos näin ei tapahdu, niin silloin emme tee yhtikä, yhtikäs mitään tässä asiassa. Sitten vielä lopuksi ehdotus siitä, että Iranin pitäisi istua neuvottelupöytään Syyrian kriisin kohdalla. Siinä unohdetaan se, että ongelma ei voi olla osa ratkaisua. Meidän pitää olla tiukkoja ja tuomita Iranin aktiivinen tuki Assadin hallinnolle. Tässä vaiheessa mikään muu kuin se, että toimitaan äärimmäisen varovasti, olisi epäviisasta. Meillä on väliaikainen sopimus olemassa ja meidän pitää nyt odottaa ja katsoa, voiko Iran täytäntöönpanna nämä säädökset ja saada aikaan suurempaa, avoimempaa yhteistyötä. Master Robert. Kiitos sitten Sir Robert. Olkaa hyvä. Te ette halunnutkaan puheenvuoroa. No sitten minun tietoni ei pitänyt paikkaansa. Minulla on vielä muutama kommentti kollegaltani Marialta, puhun nyt hänen puolestaan. Ja luen nämä kommentit teille ääneen. Kolme tärkeintä seikkaa tähän liittyy. Ensinnäkin meidän ryhmämme tulee vastustamaan tarkistusta 73, koska siinä pyritään, pyritään poistamaan vaatimus avata EUn edustusto Teheraniin. Uskoakseni te tiedätte, että mielipideerovaisuuksia oli myöskin ryhmien kesken tästä asiasta. Kuulimme, kuulin nyt teidän näkemyksenne. Tulen nämä viemään Marjalle tiedoksi. Toinen tarkistus 156. Siinä todetaan, että tapaamiset Iranin vastapuolen kanssa täytyy linkittää kansallisyhteiskunnan kanssa käytyihin keskusteluihin ja että näiden vieraiden ehtona on se, että voidaan keskustella kansallisyhteiskunnan edustajien kanssa. Mietin laatija katsoo, että tämä on tavoitteiden vastainen tarkistus. Tarkistukset 20 ja 22, jotka kansanpuolue on tehnyt, mainitsevat YK on Tämä, nämä eivät ole hyödyllisiä tarkistuksia, koska samainen turvallisuusneuvosto ja sen jäsenet keskustelevat Iranin kanssa ja eivät itsekään noudata näitä päätösauselmia, joten tässä on mielipideero, taikka ero sanojen ja tekojen välillä. Nämä kolme seikkaa halusin nyt mainita. Ne ovat merkittävimpiä Marian mielestä. Huomenna äänestetään ja sitten tämä asia on päätetty. Selvä pyy. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Nyt siirrymme sitten seuraavaan mietintöön. Kyse on rouva Ojulandin mietinnöstä, joka ei voi olla paikalla, mutta rouva, ei kun herra Watson Sir Graham puhukin hänen puolestaan. Hän käyttää nyt tilaisuutta hyväkseen. Kyse on viisumirajoituksista Serne Magnitskin tapauksen yhteydessä. Miltä pohjalta me nyt epäämme viisumin? Onko kyse Krimistä vai Magnitskissa vai mistä, mutta tässä tilanteessa nyt kuitenkin ollaan. Sir Graham, olkaa hyvä. Kiitos. Kollegani Ojulant pahoittelee sitä, ettei tänään päässyt paikalle, mutta hän oli viime viikolla yhteydessä varjoesittelyihin Strasbourgissa ja uskon, että meillä on nyt tässä suositukset, joista voidaan äänestää tällä viikolla. Näyttäisi olevan niin, että löytyy yleinen tuki suositukselle, jossa olisi mukana luettelo nimistä, mutta S et D-ryhmä ei näyttäisi lähtevän tukemaan tätä. Täällä on vielä yksi ryhmän edustaja paikalla. Ja puheenjohtaja kommentoi, että alkaa ampuko viestintuojaa. Bill Prouder Heritage Capital Täältä on täällä tänään paikalla. Hän on ollut Magnitskin asiakkaana ja on käynyt pitkää voimakasta taistelua ja kampanjaa, jotta Magnitskin perheelle, perhe voisi saada oikeutta. Puheenjohtaja, tässä on kyseessä tai taustalla myös vuoden 2012 helmikuun päätöslauselma, joka koskee kaikki politiikkoja ja EUn rajoittavia toimia. Ja myös lokakuussa 2012 hyväksyimme ensimmäisen suosituksen koskien yhteisten viisumirajoitusten soveltamisesta venäläisviranomaisiin Magnitski-tapauksessa. Yhdysvalloissa on ryhdytty samankaltaisiin matkarajoitustoimiin viranomaisten ja muiden henkilöiden osalta Venäjällä. Vuoden 2012 lokakuun suosituksessamme pyysimme laatimaan luettelon viranomaisista Venäjällä Magnitski-tapauksessa ja pyysimme heille viisumi kieltoa, mutta mutta korkeaedustajat tai muutkaan tahot eivät vastanneet oikealla tavalla tähän pyyntöömme. Asia ei myöskään otettu esille ulkoasiain neuvostossa tai muualla, ja siksi tuen Ojuland, Ojulandin aloitetta siitä, että nyt saisimme tällaisen suosituksen, jossa on luettelo näistä nimistä. Suosituksessa mainitaan 32 nimeä ja on löydetty kompromissiratkaisu yksi D-kappaleeseen EPP varjostelijan kanssa. Tekstin olette varmasti jo saaneet ja tässä todetaan, että noudattaen tilivelvollisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen sääntöjä otettaisiin tällainen luettelo, jossa on viisumikieltoa, siis on luettelo nimistä, joihin kohdistuisi viisumikielto. Olisi myös mahdollista täydentää luetteloa jatkossa. Tällä hetkellä luettelossa on ne 16 henkilöä, jotka ovat myös Yhdysvaltojen viisumikieltoluettelossa, sekä 16 muuta henkilöä, jotka ovat olleet Magnitskia koskevissa ja hänen perhettä koskevissa oikeudenkäynneissä. Ja vielä lopuksi, jos sallitte, esittäisin tästä aloitteesta muutamia poliittisia huomioita. Totta kai tunnustamme sen, että neuvosto pikemminkin kun parlamentti päättää yleissopimusten perussopimusten perusteella viisumi kielloista, mutta odotamme, että neuvosto ainakin vastaisi suosituksimme, joita laadimme tällä alalla. Vaikka suositukset ovat pitkälti symbolisia, ne ovat silti tärkeitä. On aika osoittaa, että rikolliset eivät voi enää kaikessa rauhassa käyttää hyväkseen matkustamisvapautta ja muita vapauksia kautta EUn. Ja kun hyväksymme hyväksymme tämän suosituksen. Lähetämme kaksi poliittista viestiä. Yhden neuvostolle siitä, että nämä suositukset otettaisiin entistä vakavammin ja vietäisiin korkealle edustajalle. Ja toisaalta lähetämme suosituksen Venäjän federaatiolle siitä, että osoitamme solidaarisuutta ja äh, entistä tiukemmin pureudumme rikollisten toimiin, joita joskus Kremlistä nähdään. Please. Kiitoksia Franka. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin sitten edustaja Rovaa Jullania ja herra Watsonia. He ovat esittäneet meille tätä mietintöä. Haluan EPPn nimissä sanoa, että olemme tukeneet tätä sen mukaan tullaan myös esityslistalle. Meistä EU pitää toimia tiukasti tällaisten toimien edessä ja ainoa kysymys, joka tulee esille on, pitääkö parlamentin ottaa mukaan listaa, jossa on tiettyjä henkilöitä vai jättää tämä neuv- ministerineuvoston vastuulle. Rapota Sevitsi, joka on varjoesittelijämme, on ollut yhteydessä esittelijänä ja me haluamme liittää nämä 32 henkilöä mukaan. Tässä viitataan myös siihen, että listaa voidaan harkita toimielmissä, kun tämä päätöksen tekee. Me olemme vetäneet omat tarkistuksemme pois ja näin ollen huomenna me tulemme tukemaan mietintöä, niin kuin herra Watson tässä asian äsken esitti. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia sitten Rova Lohbiler. also... Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa vihreiden nimissä, että me tuemme tätä suositusta. Kenties meidän täytyy nyt ottaa selville, mitä päätöksiä on tehty sanktioista, seuraamuksista, koska Krimin sanktiot ovat samoja, joita pyydettiin Magnitskin tapauksen yhteydessäkin. Tämä kaikki tulee vielä selville tämän viikon aikana tämä selkeytyy tämä asia. Graham, haluatteko te vielä puhua? Kiitos. Tiedämme, että neuvosto päätti tänään ottaa käyttöön matkustusrajoituksia ja omaisuuden jäädyttämistä sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka kyseenalaistavat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden tai riippumattomuuden ja haluaisin tietää, ovatko kyseessä samat henkilöt, ainakin osittain kuin Magnitski-tapauksessa. Your observation, Chairman. Uh, uh, Puheenjohtaja, te todella esititte osuvia huomioita asiasta. Kiitoksia paljon. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt sitten siirrymme viimeiseen asian esityslistallamme. Kyse on Euroopan unionin ja Georgian puitesopimuksesta, Georgian osallistumista unionin ohjelmisäätevistä yleisestä periaatteesta. Kristof Liesek on esittelijä, koska tarkistuksia ei ole suurin piirtein ollenkaan. Kenties ei ole tarvetta keskusteluun. Tästäkin äänestetään huomenna. Äänestykset aloitetaan huomenna kello 9.15 aamulla. 9.15. Tiedoksi myöskin Sir Robertille. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdeksältä kaikkien pitäisi valmistautua äänestykseen, joka 9.15. Tuliko tämä nyt selväksi? Hyvä. Näin ollen kokous päättyy tähän ja tapaamme jälleen huomisaamuna. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään.